Good morning, ladies and gentlemen. Please take your seats and we can begin our morning. No niin, pyytäisin teitä istuutumaan, joten voimme, jotta voimme aloittaa tämän regivaliokunnan aamukokouksen. Kiitoksia. Meillä on ensin äänestys. Ainoastaan yksi äänestys, joka koskee Alppien aluetta koskeva EU-strategiaa. Esittelijä on Rova Bresso. Hän esitteli mietintöluonnoksensa Regin huhtikuun kokouksessa ja saimme 217 tarkistusta määräaikaan mennessä. On ehdotettu myös joukkoa kompromissi tarkistuksia. Perässä haluaisitko käyttää puheenvuoron ennen kuin äänestämme? Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan vain kiittää kollegoita tehdystä työstä. Olemme pitäneet useita varjoesittelijöiden kokouksia, jotta kompromisseja on saatu aikaan ja uskon, että nyt edessämme on teksti, jonka monet voivat hyväksyä. Totta kai aina soraen ja kuulan, mutta kaiken kaikkiaan pääkysymykset on saatu ratkaistua kompromissitarkistuksissa. Ja uskoisin, että tätä kautta mietintöä on myös saatu rikastettua monella tavalla. Haluaisin kiittää kaikkia niitä, jotka olivat työssä mukana. Koko valiokuntaa, valiokunnan työntekijöitä. Työ, työtä riittää tehtiin yli 200 tarkistusta. Ja näette, että kompromissejakin on todella koko joukko ja työt riitti niidenkin osalta. Kiitos kaikille. Kiitos. Nyt siirrymme sitten äänestämään. Ensin tarkistus 42 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kompromissi 34 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 54 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 81 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 86 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 87 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 88 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 22 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 29 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 95 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 96 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 98 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 99 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 101 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 12, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 122, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 123, puolesta, vastaan, tyhjää, tarkistetaan tämä. Tarkistus 100 niin, kyseessä on todella tarkistus, ei kompromissi. 123, puheenjohtaja korjaa. Tarkistetaan se koneäänestyksellä, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Ja pyydän vielä anteeksi virhettäni. Kompromissi 13. Puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus 127 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tähän liittyy suullinen tarkistus, mutta siirrymme kompromissin 14 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 30 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme, kompromissi 30 siitä äänestettiin. Tarkistus 138. Toinen osa. Puolesta vastaan tyhjään hylätty. 142 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 144, 43 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 144 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 16 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 154 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Esittelijän suullinen tarkistus kuului tähän. Vastustaako joku sitä? Äänestimmekin jo siitä. 155 puolesta vastaan. Tyhjä, hylätty. 156 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 159 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 161 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 162 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 163 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 164 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 165 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 167 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 168 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 169 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 176 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 177 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 179 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 189 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 21 puolesta. Ja tähän liittyy kohta kohdalta äänestys ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 200 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 203 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 206 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 215 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 1. Johdan, johdantosanalla puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. kaksi puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. kolme puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus viisi johdoltaosa A puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kuusi johdoltaosa B puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11, johdantaoston kappaleesta B, puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 12, puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 13, puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 14, puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 15, johdanto C, puolesta vastaan tyhjä, hylätty. Tarkistus 16, johdantosa C, siihen kuuluu suullinen tarkistus. Vastustaako joku sitä? Tarkistus 16, suullisen tarkistuksen puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 17, puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 18, puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 19 johdantosa C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 22 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 23 puolesta ja suljen tarkistus myös. Vastustaako joku sitä? Jos ei, äänestämme tästä. 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 25 johdantonsa E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty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 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 40 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten siirrymme työllisyys A-suositukseen Bresso. Tässä ilmoittaisin teille vain, että otimme kompromissitarkistuksiin paljon muiden valiokuntien suosituksia. Siksi tässä monesti suositellaan vastaan äänestämistä, mutta monet näistä asioista todella ovat jo mukana tarkistuksissa, kompromissitarkistuksissa. Kiitos, tämä olikin hyvä tietää, miksi hylkäämme. Kommentteja mikrofonin ulkopuolelta. Okay, I'll try to collect this in blocks. Selvä, otetaan nämä, yritän ottaa nämä jollakin tavalla yhtenä ryhmänä. Ehdotus Asta ehdotukseen K. Puolesta vastaan tyhjä, hylätty. L puolesta. A, se raukeakin kompromissin takia. Ehdotus ehdotuksesta M, ehdotukseen O merkitään pöytäkirjaan, että se raukeaa. M-suosituksesta 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten Envi, valiokunnan suositukset. Tässä toimitaan samoin Otamme Asta C ehdotukset yhtenä ryhmänä puolesta vastaan tyhjä, hylätty, kompromissi 38 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Seuraavaksi sitten ehdotukset Estä. kompromissiin 35 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksikymmentä viitosesta kakkoseen puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten liikenne- ja matkailuvaliokunnan suositukset. Tässäkin otamme aasta F ja 14, Aasta 14, paitsi raukeavat kohdat puolesta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 C puolesta vastaan tyhjä, hylätty. Nyt sitten yhtenä ryhmänä. Kertokaa minulle, mistä haluatte äänestää erikseen. Kaikistako? No niin, jatketaan. D puolesta vastaan tyhjää, hylätty. E puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Haluatteko tarkistaa? Selvä. Suositus D. Tarkistetaan koneäänestyksellä. Äänestys alkaa. D vai E? D. He haluavat tarkistaa D. D, David. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. E. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. F. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. G, H, 1, 2, 3 ja 4 raukeavat. Voimmeko ottaa viitosesta 13 yhtenä ryhmänä? Hieno. Yhtenä ryhmänä viitosesta 13, paitsi raukeavat kohdat puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Sitten maatalousvaliokunnan suositukset. Onko toivomuksia erillisiin äänestyksiin. Voimmeko ottaa yhtenä ryhmänä? 24 asti. Ei sovi. Selvä, otetaan erillisellä. Ykkönen raukeaa kompromissin takia. Kakkonen puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. Kolme puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. Neljä puolesta vastaan tyhjä, hylätty. Vitonen raukeaa, kuusi puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. Seitsemän puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. Kahdeksan raukeaa, yhdeksän puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. Kymmenen raukeaa, yksitoista puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. Kaksitoista, puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kolmetoista, puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. 14 puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. 14 puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. 16 puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. 17 puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. 18 puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. 19 puolesta vastaan, tyhjä, hylätty.

tyhjää, hylätty. 28 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 29 raukeaa, 30 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 31 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Sitten loppuäänestys koneäänestyksellä. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Onnittelun esittelijä Bressolle. Mietintö on hyväksytty. Kiitoksia kovasti Okay, ladies and gentlemen. Hyvä. No, naiset ja herrat, voimme nyt jatkaa esityslistalla. Seuraavaksi vuorossa keskustelu EUn yleisestä talousarviosta varanhoito vuonna 2017 kaikki pääluokat. Hieno voida toivottaa tervetulleeksi Jens Geier. Tervetulleeksi tänne. Hän on yleisesittelijä ensi vuoden budjetti, budjetissa talousarviossa. Herra Geier haluaa tehdä läheistä yhteistyötä vastuuvaliokuntien kanssa vastuussa tästä politiikan saroista. Kohesiopolitiikka on yksi kolmasosa komission politiikasta, joten siksi me käymme tätä keskustelua tänään. Tänään me vaihdamme mielipiteitämme ensimmäisen kerran ja olen saanut esit- talousarvioesitysluonnoksen komissiolta. Sen on lykätty kesäkuun loppuun. Meidän esittelijänämme on herra Boon tai lausunnonlaatija. Tänään hän ei esittele mitään ja herra Nilsen taas esittelee hänen lausuntonsa, mutta hieman myöhemmin. Herra Kair, olkaa hyvä. Ähm, Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia kovasti mahdollisuudesta saada keskustella kanssanne muutama minuutti tästä vuoden 2017 talousarviosta. Minulla vastaan siis Euroopan parlamentin talousarviosta tuona vuonna ja kuten puheenjohtaja jo sanoikin, tänä vuonna toimimme hieman eri tavoin kuin muina vuosina, koska komissio on lykännyt talousarvioesityksen tekemistä noin neljällä viikolla. Yleensä tämä tapahtuu 25. toukokuuta ja komissio oli sitä mieltä, että se tarvitsee vielä lisäaikaa tiettyjen pakolaiskriisiin liittyvien maksujen uudelleen laskemiseksi. Ja talousarvio julkaistaankin sitten vasta Brexit-äänestyksen jälkeen, vaikka tämä ei mitenkään siihen liitykään. Tämän kuulimme maanantaina talousarvioasioista vastaavalta komission edustajalta, että tämä ei todellakaan liity mitenkään tuohon äänestykseen. Ei tässä haluta mitenkään pelotella britti äänestäjiä. Tämä aiheuttaa tietysti parlamentille hieman vähemmän ongelmia kuin neuvostolle. Meillä on tästä jo kokemusta, kun parlamentin vaalejen, vaalien alla 2014 toimittiin saman saman tapaan, mutta se kuinka nopeasti neuvosto saa muodostettua kantansa on vielä avoin kysymys. Tämä johti siihen, että eilen budjettivaliokunnassa päätimme pitää ensimmäisen trilogin vasta kesätauon jälkeen. Nämä ovat pelkästään järjestelyyn liittyviä kysymyksiä, mutta sitten sellaiset ongelmat, joita meillä on määrärahoihin liittyen. Ensinnäkin budjettikohta, josta huhtikuun täysistunnossa muistaakseni päätettiin sen suuntaviivoista. Parlamentin talousarvion suurista linjoista ja ilokseni tämän, näiden suuntaviivien taakse saatiin laaja tuki parlamentissa. Ja tässä lähtökohtana oli se, että vuoden 2017 talousarvion tarpeet eivät juurikaan eroa vuoden 2016 tarpeista. 5 miljoonaa lisävaroja on otettu käyttöön pakolaiskriisin hallitsemiseksi, toisaalta, että voidaan puuttua paon syihin ja toisaalta sitten halutaan tukea jäsenvaltioita kriisistä selviämiseksi. Luokissa kolme ja neljä sisä- ja ulkopolitiikassa käytetään todella kaikki marginaalit aivan ylärajaan asti. Tai on käytetty. Enkä näe mitään syytä olettaa, että vuoden 2017 määrärahatarpeet olisivat, voisivat olla pienemmät kuin vuonna 2016. Tämä merkitsee kahta asiaa. Ensinnäkin mitään reservejä näissä luokissa ei enää ole. Ja tähän liittyy yksi tekninen hankala poikkeus, Emmekä voi siirtää kolme ja neljä budjettikohtiin varoja muualta. Tästä tulee tiukka neuvoston kanssa, koska neuvosto on pyrkinyt aina siihen, että vuotuisen varainhoitavuuden talouden ja sitten monivuotisen rahoituskehyksen arvojen väliin jätettäisiin tietty marginaali, kuitenkin pyrkien siihen, että maksut eivät nousisi liian korkealle tasolle. Tämä on vain yksi ongelma, joka meillä tulee olemaan tämän talousarvioesityksen kanssa. Kaikki aikaisemmat parlamentin painopistealueet pitää ottaa jatkossakin huomioon ja muistutan teitä siitä, että ESIR-rahaston osalta on löydettävä vielä vuoden 17 osalta yli 4 miljardia euroa. aukkojen tilkitsemiseksi, joten työtä kyllä riittää, että miljardit löytyvät. Tämä kaikki osoittaa sen, että keskipitkä rahoituspuitteet tavoitteet olivat vuodelta 2013 tällainen vähän kuin hieno sääennuste. Eli että kaikki kaikki toimisi hienosti, mutta tässä pitää ottaa huomioon sitten tämä historian suuren muuttoliike. Ja tätä pitää nyt katsoa myös, kun keskustellaan uusista rahoituskehyksistä. Suuntaviivojen osalta parlamentti on pyytänyt vaatia komissiolta sitä, että todella yhdistetään käytettävissä olevia rahoitusvälineitä, että saadaan entistä parempaa lisäarvoa. Ja vuonna 2015 äh, talous katsaus, katsaus meillä on ja samoin ohjausjakso ja muita välineitä. Ja minusta näitä välineitä tulisi arvioida selkeämmin. Ja niistä tulisi parlamentissa keskustella niiden demokraattisesta luonteesta. Ja todella saada nämä välineet oikealla tavalla käyttöön. Näin voitaisiin lisätä talousarvioon liittyvää lisäarvoa huomattavasti. On myös katsottava Eurooppa 2020 strategian tavoitteita. Tähän liittyy minulla on kaksi erittäin tärkeää asiaa. Ensinnäkin se, että torjutaan nuorisotyöttömyyttä nuorisoaloitteella ja toisaalta kitketään EU-ssa erityisesti lapsiköyhyyttä. Kaikki nämä asiat pitää ottaa huomioon, kun talousarviota luodaan. Nyt poliittisesti tilanne on hankala, kuten tiedätte, ja neuvostossa valitsee tilanne, jossa lisärahojen käyttöönotto ei äh, löydä suurta intoa, mutta välttämättä vaihtoehtoja ei ole. Nämä ovat nyt puitteet, joissa toimimme ja odotan innolla huomioita. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitoksia. Kiitoksia teidän alkupuheenvuorostanne. Nyt herra Nielsen voi esittää herra Voonin kannan, joka on esittelijämme. Herra Nielsen, olkaa hyvä. Terkki. Kiitoksia Derek paikalla. Toivottavasti hän on Velsissä kampanjoimassa onnistuneesti ja menestyksekkäästi, mutta hän kirjoitti hiukan ohjeita minulle. Ne ovat siis hänen sanojaan ja ehkä hän olisi kommentoinut Jensin puheenvuoroon myös. Mutta näin siis hän kertoo meille tärkeästä kysymyksestä tässä valiokunnassa. Panemme merkille, kuinka tärkeää budjettivaliokunnan panostus meille on regivaliokunnassa. Kohesiopolitiikka edustaa pää-EU-investointia todelliseen talouteen, reaalitalouteen, ja se vähentää epätasa-arvoisuutta, eroja Euroopan alueiden välillä. Se vahvistaa nimittäin sosiaalista alueellista kohesiota. Siksi 2017 talousarvio on tärkeä, sitä pitää huolella tarkastella. Meidän pitää varmistaa, että riittävästi varoja. Budjetista löytyy erityisesti B, yksi b otsikosta täytetään kaikki kohesiopolitiikan rahoitustarpeet. Tämän takia on olennaisen tärkeää, että ei synny näitä maksurasteja, joka viivästyttää edunsaajien rahoitusta. 2017 talousarvion pitäisi käsitellä tätä ongelmaa. Me tarvitsemme kunnollisen suunnitelman. Me vetoamme myös komissioon, jotta se näyttäisi, että voidaan edistyä, kun yksinkertaistaan EU-rahoitusta aivan erityisesti, mitä tulee siihen, että vähennetään täytäntöönpanoja EU-rahoitushankkeen hallinnointia. Meidän pitää myös rohkaista sitä, että keskityttäisiin tuloksiin. Meidän pitää löytää keinoja mitata sitä, miten EU-rahoitetut ohjelmat menestyvät ja arvioida sitä, onko rahat hyvin käytetty ja missä vielä voitaisiin asioita parantaa. Tämä tarkoittaa sitä, että löydetään tehokkaammin säästömahdollisuuksia niin, että voidaan varmistaa, että jokainen euro käytetään tehokkaasti. Kun me taistelemme kohesiopolitiikan puolesta tulevaisuudessa, meidän pitää varmistaa, että se on tehokasta ja se aiheuttaa tuloksia. Me myös panemme merkille, että todennäköisesti enemmän rahaa pannaan syrjään muun muassa pakolaisilla varten. Tämän takia tämän budjetin pitäisi palauttaa Horisontti 2020 Euroopan, verkkojen Euroopan välinen rahoitus takaisin ennen esillä olevaa tasoa. Nyt on vielä tietysti varhaista, koska komissio tulee esittelemään budjetin 27. kesäkuuta, mutta Derek tulee esittelemään lausuntonsa regivaliokunnalle 13. heinäkuuta tänä vuonna. Ja sitten me pystymme välittämään omat tarkistuksemme. Aikaa on 27. saakka, mikäli tarpeen on. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitoksia. Nyt Varjoesittelijät on myös nimetty tätä lausuntoa varten. Haluatteko puhua? En näe. Edustaja Pirak ja edustaja Vannisteroi. Nisteroi. EPPn e nimissä tuen budjettivaliokunnassa tehtyä valmistelutyötä Ja meillä on pysyvät hyvät suhteet budjettivaliokunnan ja esittelijöiden kanssa. Joka vuosi meillä itse asiassa tapahtuu sama asia, eli neuvotto pyrkii, neuvosto pyrkii rajoittamaan aluepolitiikkaan liittyvää budjettia. Ja me voimme luottaa sitten tähän meidän pysymään menetelmäämme palauttaaksemme investoinnit kohesiopolitiikan tasoille ne tasot, joista sovimme aiemmin. Se on tärkeä asia. Toiseksi, kun uusiin kehityskulkuihin, kuten esiri viime viikolla, saimme kuulla täysistunnossa, että sillä menee hyvin ja saattaa olla, että sitä laajennetaan tai sen kestoaika pidennetään – Me haluamme nähdä yksityiskohtaisempia tuloksia tästä uudesta välineestä. Ja meillä on nyt ensimmäiset lopputulokset näistä kertoimista. 16 tai 23 suuruinen kerroin. Ei kuitenkaan koskaan ole kyennyt tätä ymmärtämään. Meillä tavallisesti on kertoimena noin neljä yksi euro kohesiorahastoista ja yhdessä investointien kanssa, jota saadaan kansallisilta ja paikallisilta viranomaisilta tai yksityisiltä investoijilta, yleensä pääsemme neljään asti. Kaikki sanovat, että jos lainataan rahaa, tuodaan rahaa niin se on ikään kuin sama. Mutta minä olen aina oppinut, että laina pitää maksaa takaisin. Se on hyvä asia saada talous käynnistymään, mutta huonona taloudellisena aikana se on jotain muuta. Ja Meillä on myös oma-aloitteinen lausunto, joka koskee sitä, että mennään syvemmin sisälle niihin välineisiin ja katsotaan, mitä niitä voidaan, käyt- miten niitä voidaan käyttää silloin, kun markkinat epäonnistuvat. Miten näitä takuita ja lainoja voidaan käyttää. Mutta monissa asioissa ei ole olemassakaan yksityistä tahoa, joka olisi kiinnostunut investoinneista – Esimerkiksi on hienoa, että 100 miljardia on saatu käyttöön esiden avulla. Tämä on vähän niin kuin säätiedotus. Täällä voi sataa ja tuollakin voi sataa seuraavana päivänä. Hanketta tuetaan täällä tai tuolla. Ei minkäännäköisiä visioita siinä taustalla. Niin kuin me tekisimme tässä temaattisessa lähestymistavassamme. Ja meillä pelkästään siis vuoden 2017 budjetti. Haluaisin vain varoittaa siitä, että tarvitaan kunnon keskustelua pääinvestointivirroista ja budjetista vuonna 2017 ja muista vuosista ja muita lisäinstrumentteja, joita sitten kehitellään. Haluan siis korostaa tätä, että me tarvitsemme hyviä raportteja Euroopan komissiolta ja hyvää pohdintaa ennen kuin voimme tehdä johtopäätöksiä. Ja tämä on niin epäselvää minulle aluekehitysvaliokunnassa. Ja minusta meidän täytyy pitäytyä tässä budjetissa, aluepolitiikassa, kuten sovimme. Tätä rahaa tarvitaan seuraavina vuosina, kun operatiiviset ohjelmat käynnistyvät. Ja ehkäpä olimme todella myöhään liikkeellä uusien ohjelmien aloittavissa, mutta myönteistä tässä on se, että Euroopan komissio voi palauttaa nämä maksamattomat laskut 25 miljardia johonkin hyväksyttävän tasoon. Mutta vaikutus siinä on, että syntyy valtava tulva laskuja seuraavina vuosina. Eli nämä maksamattomien laskujen tarina ehdottomasti toistuu vuonna 2018-2019. Ilon ei siis tulisi olla liian suurta ei pitäisi riemuita liikaa, kun komissio sanoi, että saavutimme tavoitteen. Ja on tietysti tärkeää, että laskut, laskut saadaan maksettua, mutta ei se mikään tae tulevaisuudelle päinvastoin. Suuria ongelmia syntyy seuraavien vuosina aikana. Kiitoksia siitä, että tulitte tänne ja teette työn. Thank you, Madame Tomasic. Uh... Kiitoksia. Rouva Tomasic, te olette varjoesittelijä, olkaa hyvä. Thank you. Um... Kiitoksia. Ihan lyhykäisesti. ECR-ryhmä haluaa realistista talousarvioa, jos löytyy oikea tasapaino julkisen talouden vahvistamisen ja investointien välillä, että voidaan edistää kasvua. Me myös tuemme realistista budjettia 2017 vuonna, jossa saadaan aikaan oikea tasapaino finanssipoliittisen varovaisuuden ja uusien investointien välillä, joilla pyritään kasvun ja työpaikkoihin. Siinä korostetaan, että ajoissa tapahtuva tarkka asianmukainen tarvearviointi, joka perustuu kattavaan budjettiin, faktatietoon on välttämätöntä, jotta saavutetaan tavoitteet. Lisäksi ECR korostaa sitä, kuinka tärkeää on pitää lisätalousarviot minimissään ja antaa luotettavia ennusteita tuloista. Näin jäsenvaltiot voivat arvioida ajoissa odotetut EU budjettiin maksettavat osuutensa. Kiitoksia. Seuraava varjoesittelijä olenkin minä itse, siksi puhun ALDE-ryhmän nimissä. Ensin haluan kiittää teitä, herra Gaer, tästä keskustelusta jopa tässä varhaisessa vaiheessa, vaikka komission ehdotusta vielä ei ole. Siltikin on erittäin tärkeää kuulla Euroopan Euroopan parlamentin kantoja. ALDE-ryhmässä meille on erittäin tärkeää 2017 budjetissa se, että syntyy synergiaa ja täydentävyyttä näin eri rahoitusvälineiden välillä, joita käytössä EU:ssa on. Tässä tämä kattaa kohesio, politiikka, varastot, sosiaaliset investointirahastot, eri rahastot ja muut horisontaaliset ohjelmat. On erittäin tärkeää, että EUn alueella meillä on hyvin suunniteltua, johdettua, tehokkuuteen suuntanutta budjetointeja. Näin saadaan todellisia muutoksia aikaan kasvun työpaikkojen hyväksi. Toiseksi otamme esille sen, että itse asiassa 2017 budjettia työstetään sama, samaan aikaan, kun tarkistetaan monivuotista rahoituskehystä. Katsaus tai tarkistus samanaikaisesti. Siis teemme ensi vuoden talousarviota ja näitä puitteita on hyvin tärkeää nähdä pääsuunnat, kun muutetaan rahoituskehystä tai sitä tarkastetaan, jos näin päädytään tekemään, ja nähdä sitten, miten se näkyy 2017 talousarviossa konkreettisesti, koska se tulee olemaan se talousarvio, joka jossa näkyy uudet tilanteet, jotka edessä ovat, joita ei vielä suunniteltu eikä tiedetty 2013 ollenkaan, kun valmistelimme tämän hetkistä monitoista rahoituskehystä, niin kuin herra Van Nistelrooy, on tärkeää nähdä tämä kaikki ensi vuoden talousarvion yhteydessä ja kaikki toimenpiteet, jotka estävät tulevina vuosina tällaiset maksurästit, maksusumat, koska nyt olemme paremmassa tilanteessa budjetissa, mutta tämä johtuu siitä, että meillä on varsin rajallinen määrä maksoja rahoitusvirtoja erityisesti toimenpideohjelmiin, koska ne ovat vasta varhaisessa kehitysvaiheessa. Kaikki toimenpiteet, joilla vältetään maksurästit tulevina vuosina, ovat osa tätä pitkäaikaissuunnittelua ja 2017 talousarvio on erittäin tärkeä ajatellen pitkän aikavälin suunnittelua, josta puhuin. Edelleen haluaisin korostaa sitä seikkaa, että toimenpideohjelmat ovat vasta täytäntöönpanonsa al- alkuvaiheessa, mutta 2017 vuonna odotamme, että alkaa näkyä todellisia vaikutuksia uusista politiikoista ja toimenpideohjelmista ja 2017 budjetista tämä pitäisi ottaa huomioon. Me odotamme todellisen täytäntöönpanon alkavan siis jo ensi vuonna. Kiitoksia. Tämä. Tässä puhuin Alderyhmän nimissä. Sitten muut varjoesittelyt, herra Omerje, olkaa hyvä. Madame la présidente, merci. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Mehän olemme kollegoita budjettivaliokunnasta. Itse olen varjoesittelijänä monivuotisen rahoituskehyksen tarkistuksessa. Ja tämän jälkeen aionkin mennä kompromissikokouksen, jossa käsitellään tätä asiaa. Minusta on tärkeää todeta, että Näiden kahden asian eteneminen liittyy erittäin pitkälti toisiinsa. Ja minun, en mene tässä sen kummin yksityiskohtiin, mutta minun mielestäni kun tarkastellaan sitä, millä tavalla haluamme päästä öö, lopputulokseen, kun tavoitteena on lyödä, luoda valtatasapaino neuvoston kanssa, meidän täytyy katsoa myös sitä, millä tavalla ja missä rytmissä näitä keskusteluita budjettiasioista viedään eteenpäin. molemmille osapuolille on tärkeää se, että me emme ole odottaneet komission päätöstä vahvistaaksemme omia suuntauksiamme. Ja me näemme vain selvästi, että tämä parlamentin asiakirja, kun kysymys on vuonna 2017 budjetista tai monivuotisesta rahoituskehyksestä, kuten myös asiakirjat, joilla on poliittinen valta siinä mielessä, että niissä selkeästi sanotaan, mitkä ovat parlamentin prioriteetit. Minulla on ollut mahdollisuus todeta tätä ja mm, tämä nähdäänkin myös kohta toisensa jälkeen, miten pitkälti tätä monivuotista budjettia on rajoitettu vuonna 2016 ja 2017. Kyseessä ovat budjetit, jotka eivät mahdollista sitä, että voimme kunnolla vastata kriisiin. Ja olemme käyttäneet miltei kaikki joustomarginaalit, joita meillä oli käytössämme tai käytettävissämme. Ja vuonna 2016 on ainakin vaikea mennä pidemmälle. Ja tästä päästäänkin siihen keskusteluun, jota me kävimme monivuotisesta rahoituskehyksestä ja sen aikana, kun keskustelimme budjetista, puhuimme siitä, että kyseessä on säästöbudjetti ja että siellä ei kyetä vastata niihin velvoitteisiin, joita politiikka asettaa. Tässä nyt kuitenkin mennään ja toivottavasti kaikki poliittiset ryhmät tekevät tästä yhteenvetonsa, kun uudistan monivuotista rahoituskehystä. Meillä on useita kes- kysymyksiä, joita on esitetty. Varsinkin vuonna 2007 ja etenkin vuonna 2018 ensimmäiset todelliset maksut tapahtuvat. Ja meidän tulee vielä tietysti katsoa, mitä vaikutuksia sillä on budjettiin. Meillä on myös kysymys, joka ei koske suoraan vuoden 2017 budjettia, mutta komitean pitäisi ottaa siihen ehdottomasti kantaa. se koskee budjetin keskoa, kestoa, jotta voitaisiin sitten katsoa myös viiden vuoden päähän eikä niinkään seitsemän vuoden päähän. Se vastaa näiden ohjelmien pituutta. Siitä käydään todellista keskustelua. En tiedä, mikä on esittelijän kanta tähän kysymykseen, mutta mitä minun tulee, Täällä on tietysti jonkun verran poikkeamia sen suhteen, miten Euroopan unionin budjetti toimii ja se, millä tavalla se muokkautuu ja toimii sekä kohesiopolitiikassa että yhteisessä maatalouspolitiikassamme. Yhteenvetona vuonna 2017 meidän tulee edelleen pärjätä erittäin rajallisen budjetin turvin tilanteessa, joka päivä toisensa jälkeen paljastaa uusia kriisejä, yksitoistaan vakavampia. Ja vaaditaan rahoitusta. Meillähän on ollut Kreikan kriisi, mutta vuoden 2017 budjetissa pitäisi myös katsoa niiden päätösten seurauksia, joita täällä on tehty aluevaliokunnassa, jotta voisimme mahdollistaa sen, että Kreikka voi kohdata tiettyjä vaikeuksia. Kiitoksia. Thank you very much, Mr. Rope, on behalf of... Kiitoksia sitten Rope Vihreistä. E, Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat, haluaisin välittää teille kommenttimme tulevasta ensi vuoden talousarviosta. Kun puhumme budjetista, näemme, että summat ovat korkeampia kuin meidän kapasiteettimme on ja kun syntyy kriisi, tarpeet ovat vieläkin suurempia. Ja kun budjetista päätetään, on äärimmäisen tärkeää, että meillä on painopistealueita ja niitä myös on syytä rahoittaa koska ei riitä, että meillä on painopistealueita. On tärkeää todella myös saada niille sitten vastaava rahoitus. Tässä on puhuttu viidestä miljardista EFSille. Se on tärkeä aihe. Ja nyt jäsenvaltioilla on mahdollisuus käyttää näitä varoja, mutta on syytä panna myös merkille, että rahastolla olisi tarkoitus myös vähentää jäsenvaltioiden välisiä eroja. Tällä hetkellä vain monet jäsenvaltiot käyttävät rahastoa pelkästään suurin esimerkiksi moottoritiehankkeisiin, ja tällä ei saada mitään suuria yhteiskunnallisia vaikutuksia, vaan parannetaan vain liikenneinfrastruktuuria kaupunkien välillä. Energiatehokkuus, työpaikkojen luominen, fossiilisten polttoaineiden vähentäminen, kaikkea tällaista pitäisi myös rahoittaa EFSin kautta. Ja pitäisi olla myös tiettyjä maatieteellisiä tavoitteita rahastolle. Ja tällä hetkellä vain 5, 5-10 jäsenvaltiota käyttää täysimääräisesti näitä käytettävissä olevia varoja. Ehkäpä tarvitsisimme jonkinlaisia rajoituksia tai pitäisi olla alueita, joissa useammat jäsenvaltiot voisivat käyttää rahaston varoja. On varmistettava myös se, että rahaston käytöllä eri alueiden väliset erot todella vähenevät. Ja sitten pakolaiskysymys. Totta kai tämäkin on merkittävä kysymys, siihen on puututtava. Ja on selvää, että tähän tarvitaan rahoitusta. Meidän on löydettävä tarpeelliset määrät. Ja tämän lisäksi entisenä pormestarina voin sanoa, että on todella hankalaa, voi olla todella hankalaa kotouttaa uusia tulijoita. Ja tähän ehkä pitäisi varata erilliset määrärahat alueille. Alueet voisivat sitten mukauttaa ja sopeuttaa sosiaalisia ohjelmiaan, työhön liittyviä ohjelmiaan ja varmistaa, että näitä varoja todella käytetään pakolaisten kotouttamiseksi. Tarvitaan kielikoulutusta ja tämän kaltaisia asioita. Ja totta kai tähän kaikkeen tarvitaan paljon rahaa. Kiitoksia. Kiitoksia. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole. Ja nyt pyydän Euroopan komission edustajia regio pääosasta Philip Jore ja samoin Leif Hopnes. Olkaa hyvä, kumpi puhuu. Joe, kiitoksia puheenjohtaja. Ei ole paljon lisättävää siihen, mitä yleisesitteli ja jo sanoi. Tietenkin komissio on vienyt loppuun luonnosta. Sehän on varsin eh, herkkä tasapaino. Pitää sovittaa yhten erilaisia kysymyksiä, eri kriisejä, otamme huomioon MFF ja käytämme kaikkea joustavaaraa, jota vieläkin on jäljellä monivuotisessa rahoituskehyksessä. Tämä selittääkin, miksi tänä vuonna esitämme ehdotuksemme talousarvioesitykseksi myöhemmin. Olen pannut myös merkille eri puhujien kommentit. Ja ihan totta, mitä tulee tähän maksupuoleen, olemme nyt vähentäneet maksa, maksurästejä, ja niin kuin te sanoitte, tämä johtuu alhaisemmista maksutasosta. Maksupyyntöjä on tullut vähemmän jäsenvaltioista. Me olemme kiinnittäneet läheistä huomiota tarpeisiin 2017 maksuarvioinneissa. Tämän ei pitäisi olla mikään iso ongelma ensi vuonna, niin kuin täällä on jo sanottu, mutta luonnollisesti tulemme kiinnittämään huomiota – myös siihen, mitä tulevina vuosina tulee tapahtumaan, koska haasteita tulee varmasti vielä rahoituskehyksen loppupuolellakin. Kiitoksia. Kiitoksia. Herra Geier, haluaisitteko te nyt vastata? Olkaa hyvä. Ja Dank für Kiitoksia kovasti, hyvät kollegat, kommenteistanne. Käsittelisin pari asiaa, jotka tässä tulivat esille. Ensinnäkin maksukriisi. Olen siinä onnellisessa asemassa, että voin sanoa, että tämä ei ehkä tule niinkään koskemaan tulevaa budjettia. Ja kollegat tämän osittain jo sanoivatkin. Yleensä tämä on ongelma, joka sitten tulee esille maksukauden lopussa. Nyt on todella vedetty peitto korviin asti. Pyritään välttymään virustumiselta, mutta jalat kuitenkin pysyvät kylminä, koska peitto onkin liian lyhyt. Eli vuonna 18, 19, 20 tilanne saattaa olla hankalampi. Mutta uskon, että tilanne voidaan pitää paremmin hallussa, koska yllätyksekseni koin, ja näin, että neuvosto kielsi komission tarjoamat luvut. Komissio esitti lukuja maksavat jääneistä maksuista ja muuta. Neuvosto, ei, neuvosto sanoi, että emme usko teitä. No, tämä tietysti hankaloittaa neuvotteluja. Me saamme kolmen keskisesti luvut komissiolta jatkuvasti kun katsotaan määrärahoja ja maksumäärärahoja, jos niissä on eroja, niin viime kaudella 3,3 miljardia oli määrä, joka piti maksaa jälkikäteen. Nyt ehkä komis- neuvoston edustajat näkevät tilanteen hieman realistisemmin, mutta – neuvoston politiikka hyvin pitkään, ja tämä näkyy myös monivuotisessa rahoituskehyksessä, oli sellaista, että katsottu niinkään sitoumuksia, vaan varsinaisia maksuja. Sitoumukset eivät aiheuttanut, aiheuttaneet ongelmia. Siitä seurattiin pitkälti parlamenttia ja komissiota, mutta sitten maksun osalta lompakko pidettiinkin kiinni. Ja regivaliokunnan näkökulmasta, ja tästä olen keskustellut asiantuntijoiden kanssa, tämä johtaa siihen, että suunniteltuja hankkeita ei voidakaan sitten täysin toteuttaa. Asiat jäävät kesken, erilaiset tuomioistokäsittelyt voivat lykätä suuria infrastruktuurihankkeita pitkään. Ja ainakaan oletetussa muodossa kaikkea ei voitu toteuttaa. Ehkäpä sitten puoli prosenttia tai prosentin jäädään sitoumuksien alle, mutta järjestelmällisesti 5 prosenttia ei voi toimia, hyvät naiset ja herrat. Ja tällainen rakenne meillä on edelleen monivuotisessa rahoituskehyksessä sisällä, koska meillä on vuoteen 2000 maksusitoumuksia 950-960 miljardin määrän verran. Ja toinen luku onkin vain 907, eli tässä on suuri ero. Ja meidän poliittisena tavoitteenamme pitähän olla tietenkin se, että mahdollisimman monia järkeviä hankkeita pystytään myös toteuttamaan. Eli on selvää, että maksukan lopussa tilanne tulee olemaan hankalampi. Meillä on varhaisvaroitusjärjestelmä. Tähän tietysti pureudutaan, kun lähdetään neuvottelemaan monivuotisesta rahoituskehyksestä – jos edelleen on riski siitä, että joudumme tällaiseen maksukriisiin. Tätä ei ole täysin vielä vältetty. Maksut ja sitoumukset pitäisi saada paremmin tasapainoon. Sitten toinen asia. Tässä ei niinkään ole kyse summista, vaan laadusta. Ja tältä osin, nyt kun tänne tuli, niin kertoisin teille asiasta. Komissio keskustelee tiiviisti toimintaperusteisesta talousarviosta. No hyvä, sanotaan, että kaikki sujui hienosti, sillä rakentaminen onnistui, järjestettiin tarjouskilpailu, mutta valitettavasti sieltä rakennettiin väärään paikkaan eikä sitä voi kunnolla käyttää. No, tämä ei ole mikään turha keskustelu talouspoliittisessa keskustelussa, koska Yhdysvalloissa tuomioistuin katsoo sääntöjen noudattamista varsin vähän ja pikemminkin sitä, miten on toimittu. Virhetasot myös liittyvät tähän, ne liittyvät laadulliseen keskusteluun siitä, mitä talousarvilla todella saadaan aikaan ja mitä halutaan saavuttaa. Tämä keskustelu on erittäin mielenkiintoinen ja neuvoisin, että tässä ei jätetä komissiota yksin tämän keskustelun kanssa, vaan todella pohditaan täällä valiokunnassa, mitkä nämä parametrit voivat olla. Ja lukuisat hankkeet, joita rahastoista rahoitetaan, todella sitten saisivat oikeanlaisen rahoituksen. Ja se, mitä on tehty, on tietty vipuvaikutus sille, että sanotaan, onko tehty nyt sitä, mitä on haluttu, vai rukataanko hankkeita alaspäin, tehdään vähemmän, vähemmin varoin. Eli mitä aikaisemmin ymmärrämme tilanteen, sen parempi. Ja vielä toinen asia, johon haluan lyhyesti puuttua, on ESIR-rahasto. Kyllä, Katainen esitteli tämän meille valtavana menestyksenä viime täysistunnossa, mutta täytyy pohtia, olisiko EIP rahoittanut näitä hankkeita omarahoitteisesti joka tapauksessa. Tässäkin olen puhunut asiantuntijoiden kanssa. EFSin takuusumma liittyy pitkälti siihen, mitä aluepolitiikan keinoin rahoitetaan. Niin todella pitää katsoa, saammeko aikaan lisäarvoa, mitä, jota on myös luvattu EFSillä saatavan aikaan. Rope tässä jo viittasikin eräseen esimerkkiin, joka koski kotimaata, niin Saksaa. On hienoa, että esirillä rahoitetaan moottoriteitä Saksassa, mutta sitten täytyy katsoa, ettei synny uusia velkoja. Ja se, mitä esirin kautta Saksassa voidaan saada aikaan lisäarvon mielessä, on aika vähäistä. Ja on katsottava todella myös, missä varoja käytetään. Tämä on asia, jota pitää pohtia. Tämä on aika selvä asia. Minusta pitäisi todella katsoa, että ESIR-rahoituksen tehokkuutta voidaan nostaa. Rakentava keskustelu ESIRistä kannattaa. Ja ajattelin tässä nyt ääneen, että emmekö voisi ESIRin takuurahasto budjettikohdasta asettaa parlamentin reserviin niin pitkään, kunnes komissio näkee, että EIP tekee asioita hieman toisin. Eli meillä on varat käytettävissämme, mutta ne odottavat varauksissa ja sitten ne otetaan vasta myöhemmin käyttöön. Tätä mahdollisuutta varmasti tarkastellen ja niin sitten katsomme, kuinka tämä voidaan toteuttaa. Ja vielä pakolaiskriisistä talousarvion näkökulmasta. Olen hieman katkera tilanteesta kun katson näitä erityisrahastoja. Neuvosto tapasipa se missä kokoonpanossa tahansa, lupaa kaikkea kunnianhimoista siitä, minkälaisia rahoitusvälineitä EU:ssa pitäisi saada käyttöön. MADA-rahastoon, Turkki-välineeseen ja niin edelleen. Ja siihen, että pakolaisten hirveätä kohtalota lievitetään siellä, missä tämä tilanne syntyy. Ja sitten sanotaan, että talousarviossa pitää siirtää rahaa paikasta toiseen, jotta rahat saadaan myös käytettäväksi, käyttöön, ja näin on myös tehty kiltisti, mutta katson sitten jäsenvaltioiden maksuosuuksia. Tämä on häpeällistä. Jäsenvaltiot lupailevat suuria asioita parlamentille – Parlamentti ja neuvosto hoitavat omat kotitehtävänsä näissä asioissa ja jäsenvaltioiden tulisi täydentää merkittävästikin näitä raho, rahamääriä. Kaksi, kahden suhteella yhteen esimerkiksi Turkin tapauksessa. Usein ne maksavat aivan minimiosuudet, eivätkä tee muuta. Tämä johtaa siihen, että meidän ei tulisi ehkä sitoa niin paljon määrä rahoja matkan varrella, vaan katsoisimme ensin, mitä jäsenvaltiot ovat valmiita maksamaan näihin rahastoihin. Sitten hoidamme oman osuutemme ei ole oikein, että me annamme käyttöön 250 miljoonaa ensimmäisenä askeleena Turkkirahastoon ja jäsenvaltiot antavat sitten kaksilukuisen summan. On totta, että hankkeita ei ole vielä täysin lyöty loppuun. Ja tämä sama pätee kuitenkin myös EU-talousarvioon. Ja jos mitään ei tapahdu, me maksamme sitten yhtä paljon kuin jäsenvaltiot. Ja vasta sitten, kun ovat valmiita höllentämään kukkaronöörejä, niin mekin voimme maksaa enemmän. Ja Tomasic, EKR. Olisin kanssanne kaikista yhtä mieltä, jos neuvosto vain suostuisi tekemään tämän kaiken. Mutta vaatimuksenne voidaan toteuttaa vain siinä tapauksessa, että ministerineuvosto ja huippukokous eivät jatkuvasti saisi uusia ajatuksia siitä, miten talousarvoita voidaan toteuttaa, kun sitä laaditaan. Olisi hienoa, että meillä olisi selkeät sävelet. Suunniteltavuus on kuitenkin aina hankalaa. Ja budjettivallan käyttäjänä Edessäni on tilanne, jos jäsenvaltiot reagoidessaan pakolaiskriisiin ensin katsovat, miten voidaan muuttaa EUn talousarviota ja vasta sitten katsotaan, miten kaikkea voitaisiin täydentää. Realistinen talousarvio, ennakoitavuus, ne ovat vaatimuksia, joita meidän yhdessä pitää esittää neuvostolle, jota voidaan sanoa, että kriisin hetkellä voimme kantaa poliittista vastuutamme, katsotaan miten kriisiin reagoidaan, mutta on, vaadittava samoja toimia myös neuvostolta. Ei riitä, että analysoidaan tilannetta, päätetään poliittisista toimista, mutta sitten rahoitusta ei tulekaan kotopuolesta – vaan vaaditaan, että kaikki hoidetaan eu talousarvion kautta. Jos neuvostokin tässä toimisi, niin silloin tämä ECRn vaatimus ennakoittavuudesta ja muusta voisi toteutua, mutta tällä hetkellä minun täytyy tuottaa teille pettymys. Half of minute. Puoli minuuttia. You addressed the, the, our, our committee on... Koska otitte esille tämän toimintaperusteisen analyysin ja sen osan tässä keskustelussa. Ja otitte useita eri ö, mietintöä esille, jotka menevät tämän suuntaisesti. Meillähän on tämä temaattinen keskittyminen ja toimintaperusteinen budjetointi, temaattiperusteinen, ne joiden pohjalta halutaan työskennellä PK-yritykset, kestävä kehitys, tietotekniikka ja niin edelleen. Ja sitten näissä ohjelmissa ne tulevat esille tällä tavalla. Me työskentelemme ja olemme myös varanneet 6 prosenttia rahasta, joka maksetaan niille, jotka saavat hyviä tuloksia aikaan. Asiat ovat siis muuttuneet pitkään. Meillä on tämä vanha silta, silta ei mihinkään menneisyydestä. Nyt kun ollaan tällä uudella kaudella ja hoidetaan tätä toimintaperusteisesti tai suoritusperusteisesti, niin meillä on hyvä esimerkki muista politiikan aloista, kuten kehityspolitiikasta. Niissä ei toimita tällä tavalla lainkaan. Seuraavina vuosina vuosina 16, 17 erityisesti ja nyt myös tämä 60,3. Ensimmäinen mietintö, jossa olen esittelijänä, saamme tuloksia aikaiseksi. Meillä on siis hyvä pohja yhteiselle keskustelulle. Very much. Uh, I... Kiitoksia. Päätän tämän keskustelun. Kiitoksia osallistumisestanne. Ja olemme käytettävissä ne mietintöinemme, joka on Voonilta. Kiitoksia kovasti osallistumisesta ja näin jatketaan seuraavan esityslistan kohtaan. Seuraava kohta. On Poreban valmisteleva lausunto Se liittyy komission lainsäädäntökertomukseen teollisuudesta energiasta. Lainsäädäntöehdotus, jossa kysymys on toimenpiteistä, joilla turvataan kaasun saanti. Regivaliokunta päätti luonnostella lausunnon maaliskuun kokouksessamme. Ja muut valiokunnat, jotka tätä työstävät, ovat AFET, ENVI, EKON, IMKO ja TRAN. Esittelijämme esittelee lausuntoluonnoksen ja ehdotan määräaikaa tarkistuksille torstaihin 22.6. mennessä. Eli annan Porevalle puheenvuoron, että hän voi esitellä tämän lausuntonsa. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Kiitoksia kovasti siitä, että saan esitellä tämän erittäin tärkeän lausunnon. Asetuksen hyväksynnän jälkeen vuonna 2010, kun Euroopan unioni sai aikaan edistystä suhteessa kaasumarkkinoiden integroitiin, mikä mahdollisti sen, että turvamenettelyitä ei saa ottaa käyttöön. Mielestäni meidän kokemuksemme ja kun tarkastellaan kaasuhintoja vuosina 2006-2014, kaikki tällaiset kokemukset osoittavat, että me puhumme rajoja ylittävistä kysymyksistä, jotka vaikuttavat unionin kokonaisuutena. Tämänhetkiset asetukset suojaavat kotimaisia kaasumarkkinoita ja vain rajallisella tavalla suojaavat edes niitä. Myös teknisesti katsoen käsittääkseni meillä on yleisempiä ongelmia, alueellisia sellaisia. Ja poliittisia. Haluaisin korostaa mietinnössäni sitä, ja on erittäin hyvä, että Energiatoimitusvarmuus on etusijalla unionissa. Ja tämä on yksi energiaunionin strategian tavoitteista. Siitä syystä kannatan sitä, että puhutaan toimitusvarmuudesta ja että haluaisimme ottaa käyttöön uudet parannetut yhteistyövälineet jäsenvaltioiden välillä. Meidän tulisi erityisesti kannattaa ehdotuksia, joiden avulla keskitytään solidaarisuusperiaatteeseen, riskinhallintaan ja siihen, että päästään näiden riskien yli. Myös alueellisten ryhmien tulisi vahvistaa solidaarisuutta ja yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä. Se parantaa toimitusvarmuutta ja tekee tästä asetusta tehokkaampaa. Kaasutarjonnan rajoja ylittävä luonne, jossa 90 prosenttia kaasuvirroista kulkee mm, Euroopan läpi, merkitsee sitä, että on olemassa vaara siitä, että mahdolliset häiriöt aiheuttavat kerrannaisvaikutuksia ja siitä syystä tarvitaan Euroopan komission yhteistyöhalukkuutta. Se alueellinen lähestymistapa, jota minä edustan, on mielestäni erittäin tärkeä. Myös jos katsotaan sitä, että täytyy jakaa näiden kriisien vaikutukset tasaisesti kautta unionin. Avoimet kriteerit ja spesifit yhteistyömekanismit johtavat ehdottomasti tarjonnan monimuotoistumiseen, mikä on oleellista hätätilanteissa. Ja siksi Parempi alueellinen koordinaatio, joka pohjautuu yhteisiin standardeihin, tarjontaan ja infrastruktuuriin, jotka hyväksytään unionitasolla, antavat jäsenvaltioille todellisia työkaluja, joiden avulla hallinnoida riskejä, jotka liittyvät tarjonnan häirintymiseen tai liian korkeaan kysyntään. Solidaarisuusperiaatteen pitäisi olla juridisesti sitova periaate ja sitä tulisi käyttää, mikä merkitsee sitä, että meillä täytyisi olla mekanismi, jonka avulla voidaan tarjota kaasua kotitalouksille ja julkisille käyttäjille, kuten esimerkiksi sairaaloille – niin, että vähennetään samalla tarjontaa muille alueille. Tämän lisäksi on tärkeää kyetä vaihtamaan tietoja, ja sitäkin korostetaan tässä minun lausunnossani. Olen myös samaa mieltä siinä, että Euroopan komissiolle pitäisi automaattisesti tiedottaa tilanteesta ja Euroopan komission pitäisi kyetä vaatimaan, jos on siis perusteltua tietoa, jota voidaan hyödyntää, kun arvioidaan tarjonnan riskejä. Tässä tässä suhteessa tarvitaan siis suurta avoimuutta ja jään odottelemaan keskustelua tästä asiasta. Toivottavasti voimme varmistaa sellaiset mekanismit, joiden avulla riittävät määrät kaasua saadaan varmistettua jokaisen jäsenvaltion, erityisesti hätätilanteissa. Tämä pitäisi olla yksi kaikkein tärkeimmistä tavoitteista, jota meidän lausunnossamme pitäisi olla. Toisin sanoen pitää varmistautua siitä, että alueellinen ulottuvuus säilyy ja että valiokuntamme sitä tukee. Puheenjohtaja, kiitoksia. Kiitoksia. Sitten annan puheenvuoron varjoesittelijöille. Högmarkeille paikan Van Nistelrooy on täällä. Kiitoksia. Bergman ei paikalla, mutta olemme samaa mieltä ja jos tarkastellaan sitä, miten tärkeä kaasu on, niin ensimmäinen kommentti, niin Kaasu on edelleen kuitenkin oleellinen osa energiasekoitusta. Jotkut sanovat, että kaasu ei pitäisi käyttää, vaan pitäisi käyttää energialla. Että Eihän se nyt ole realismia. Tehän tiedätte, että tämä siirtyminen tehdään kaasun kautta. Ja se on paljon parempi kuin hiilen avulla. Ja se on selkeästi osoittautunut olevan näin, Eurooppa on, kuten todettiin, erittäin riippuvainen maahantuonnista. Ja uusi asetus tässä suhteessa on erittäin tärkeä. Se osoittaa myös heikkoudet tarjontapuolella. Ja mainitsitte mm, vuodet 2006-2014, ei tämä tule olemaan mikään viimeinen ajanjakso, jonka aikana tarjonta on uhattuna. Alueellistaminen on siitä suhteessa tärkeää. On tärkeää, että alue valiokunta esittää tässä suhteessa näkemyksensä. Alueellistaminen muuten tässä on huomattavasti laajempi kuin NATS 2 ohjelmassa. Hedman myöskin korostaa sitä, että Tässä taustalle tarvitaan solidaarisuutta naapurimaiden kanssa hankalissa tilanteissa. Ja tässä suhteessa olemme saaneet oppia paljon. Me olemme tehneet jo tiettyjä helppoja muutoksia. Useat näistä pumppausasemista pumppasivat vain yhteen suuntaan. Ja eurooppalaisin toimin pakotimme siihen, että jokaisessa toimitusasemalla on velvollisuus pumpata kahteen suuntaan, jos se osoittautuu tarpeelliseksi. Kuulostaa helpolta, mutta se on aivan perustavanlaatuista, kun puhutaan tarpeellisesta solidaarisuudesta. Näin siis teimme. Ja toinen asia, jonka teimme, oli se, että velvoitimme jäsenvaltioita kehittelemään strategisia varastoja, jos kaasupula tulee Silloin tarvitaan lisäkapasiteettia. Olette siis aivan oikeassa. Ja Hedmankin korostaa sitä, että tarvitsemme lisää avoimuutta tämän kaltaisissa tuloksissa. Ja aiemmin sovimme näistä hätäratkaisutoimenpiteistä siitä, miten monen päivän kuluttua naapurimaita täytyy ryhtyä tukemaan ja on hyvä arvioida tilanne uudelleen tämän asiakirjan avulla. Hedman katselee myös ehdottomasti näitä tarkistuksenne ja tukee lähestymistapaan tähän samaan suuntaan, eli että esitämme tarkistuksia. Tällä tavalla EPP-asioista ajattelee. Kiitoksia. Thank you, Mrs. Malkova. Kiitoksia, edustaja Moltova. Ja vniecham ten politi- Kiitoksia. Hyppään tämän poliittisen kohdan yli, koska kollegani jo ihan oikein kuvasivat syitä, miksi on tärkeää tarkastella kaasutoimitusvarmuutta. Tunnemme tämän historiallisesta syystä hyvin, joten ei tarvitse toistella. Sitten mitä esittelijä itse sanoi, olen samaa mieltä pitkälti hänen kommenteistaan, mutta minusta meidän pitäisi keskittyä ennen kaikkea kolmen tyyppisiin asioihin. Täällä jo mainittiinkin alueelliset yhteydet, alueellistaminen, jossa otetaan huomioon käytännön puoli, maat, jotka ovat tietyillä alueilla, niillä pitää olla olemassa olevat kauppasuhteet ja riittävä infrastruktuuri paikallaan. Ja jokaisen alueen täytyy olla tasapainossa näissä kysymyksissä. Tämä edellyttää, että on ainakin yksi vahva, riittävän monimuotoinen lähdeistä, paitsi maiden ei saa myöskään olla esteitä kahdenkeskisille, kahdenkeskisille yhteistyömalleille. Ja mitä tulee alueisiin, joiden jäsenvaltioiden pitäisi toimia yhteen, niiden pitäisi tukeutua olemassa oleviin infrastruktuurihankkeisiin ja ehkä pitäisi ottaa huomioon, että näihin liitettäisiin Euroopan laajuiset energiarakenneverkostot. Sitten solidaarisuus on tullut jo esille. Minulla on vaikutelma siitä, että meidän pitää tätä enemmän, vielä enemmän täsmentää, että tulee selväksi, millä tavalla yksittäisillä kumppaneilla on velvollisuuksia hätätilanteessa, jos joku maa joutuu pulaan. Komission pitää ottaa huomioon, että jäsenvaltiot eivät omista kaasua, siksi on tärkeää puhua myös kaupallisista ja juridisista kysymyksistä asiassa. Sitten Kolmas kommentti liittyy 15 artiklaan. Tässä puhutaan yhteistyöstä sopimusosapuolten kanssa energiayhteisössä ja meidän pitää täsmentää tätä asiaa vielä enemmän. Tämän mekan, tässä mekanismissa pitää ottaa huomioon riskit, joita voi syntyä esimerkiksi siitä, että on Ukrainan kaltainen naapuri, niin kuin meillä on tilanne Slovakiassa esimerkiksi, koska kaasumarkkinat Ukrainassa ovat paljon suuremmat kuin kaasumarkkinat naapurimaissa, joten me tarvitsisimme joitakin takeita siitä, että jos hätätilanne syntyy Itä-Euroopassa, tämä ei vaaranna jollakin tavalla niitä maita, joiden pitäisi auttaa tässä hätätilanteessa. Sitten mikä on perussosiaalinen palvelu, miten se määritellään. Tässä näen pienen riskin, koska jos sovellamme tällaista, niin ehkä voimme silloin vähentää yksittäisiä jäsenvaltioissa suojeltuja väestöryhmiä on jo olemassa tällaista lainsäädäntöä eu ja ehkä EU-valtiot vastustaisivat tätä meidän ryhmämme aikoo tehdä tarkistuksia tähän. Niin kiitoksia vielä yhteistyöstä. On behalf of the Audi. Edustaja Miltenburg Alderyhmästä. Kiitos. Uh, Kaasutoimitukset ovat koko EU-strategian keskiössä. Kun katsotaan energiastrategia, se liittyy EUn kasvuun ja kilpailukykyyn. Ja vuoden 2010 asetuksessa on otettu nyt ensimmäinen askel tiivistettyyn yhteistyöhön niin, että voidaan vastata rajat ylittävään taas haasteeseen. Toiveet eivät kuitenkaan näytä riittävän, jotta voitaisiin puuttua eroihin jäsenvaltioiden välillä ja niin, että otettaisiin myös huomioon rajat ylittävä luonne, joka kaasuputkistoilla on. Meidän pitää alentaa esimerkiksi ennaltaehkäistä kustannuksia ja alueellinen lähestymistapa, jonka Fanisteroi jo mainitsi, on erilainen kuin se lähestymistapa, mistä olemme aikaisemmin keskustelleet, mutta tällainen alueen lähestymistapa energia-alalla on tärkeää. Mahdollisten kriisitilanteidenkin takia. Energiavarmuuden parantaminen, markkinoiden kestä, kestävyyden lisääminen vaatii oikeanlaista sääntelyä, jotta voidaan lisätä kotoperäisen tuotannon lisäämistä. Meidän täytyy parantaa myös energiatehokkuutta, lisätä monimuotoisuutta ja sitä, että vähennetään riippuvuutta ulkoisista lähteistä. EUn ja jäsenvaltioiden pitäisi pyrkiä energialähteiden moninaistamiseen ja siihen, että reittejä olisi entistä enemmän. Tässä pitää noudattaa täysin eu lainsäädäntöä ja pitää välttää sellaisia hankkeita, jotka vaikuttavat kielteisesti jäsenvaltioiden tai kumppaneiden energiavarmuuteen, eikä pitäisi EUn varoilla tällaisia hankkeita rahoittaa. Tässä pitäisi noudattaa solidaarisuutta ja yhteistyötä. Meidän pitäisi myös kunnioittaa markkinatalousperiaatteita. Pitäisi havaita relevantit alueelliset riskit ja koordinoidusti vähentää riskejä ja myös toimia niin, että nämä toimet ovat kuluttajien kannalta kustannustehokkaita. Kiitoksia ja odotan työn jatkumista. Yours, you are the shadow rapporteur. Kiitoksia, kiitoksia edustaja Michels. Aina Kiitos. Meistäkin toimitusvarmuus kaasun osalta ja rajat ylittävä solidarisuus on hyvin tärkeää. Kolme huomiota. Kaasun toimituksessa, jos halutaan välttyä hätätapauksilta, niin kaikkein parasta on se, että ennakoivasti, ennakoivasti panostetaan energia, uusiutuvan energian lähteisiin ja pa- paikallisiin ja alueellisiin energialähteisiin. Tämä kuuluu tähän mukaan. Ja toiseksi tuen kollegoita, jotka puhuivat SD-ryhmästä minua ennen. Määritelmät ovat meillä hankalia, kun katsotaan näitä yhteiskunnallisia palveluita. Emme ole vielä täysin yhtä mieltä siitä, pitäisikö tällainen määritelmä tehdä EUn tasolla vai olisiko parempi jättää tämä jäsenvaltioiden kontolle. Ehkä pitäisin tätä parempana, mutta jos tämä otettaisiin eu tasolle, niin tässä pitäisi tehdä tiettyjä eroja. Jos tämä tehdään siis eu tasolla, pitää olla enemmän pelivaraa. Tässä puhutaan puolustus ja turvallisuus, koulutus, lastenhoitopalveluista ja niin edelleen. Mutta tilannetta pitää todennäköisesti katsoa vielä hieman tarkemmin. Ja vielä kolmas asia, joka meillä on, liittyy siihen, että aluehallinto, paikallistason hallinto otetaan mukaan. Jos haluamme alueellistaa, silloin meidän pitää selkeämmin kääntyä tässä sitten yhteistyökumppaneidemme puoleen. Ja tähän tarvittaisiin lisää konkretiaa. Mutta kaiken kaikkiaan olemme kyllä hyvin lähellä muiden kantoja. Thank you very much. Uh, Kiitoksia. Haluaisitko puheenvuoron, herra Rape? kollega Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä kollega. Haluaisin välittää kollegamme pettymyksen ryhmästämme siis siitä, että hän ei kyennyt tulemaan tänne ja esittämään tätä esitystä. Olemme kiitollisia tekemästänne työstä ja näistä muutosehdotuksista. Olemme samaa mieltä siinä, että tämänhetkinen lainsäädännön taso ei mahdollista kaasumarkkinoiden vakautta ja siitä syystä meidän mielestämme on hyvä ottaa käyttöön uusia mekanismeja ja olemassa olevien mekanismien vahvistaminen on myöskin tärkeää, jotta voidaan varmistaa oikea suojan taso ja näin voidaan myös rohkaista yhteistyöhön jäsenvaltioiden välillä. Tietyissä jäsenvaltioissa, kun markkinatalousmekanismi ei toimi, naapurivaltioiden täytyy suojata näitä jäsenvaltioita mahdollisilta seurauksilta. Meillä täytyy olla hyvä vastustuskyky kaasutoimitusten katketessa tai toimintahäiriöiden syntyessä. Liettuassa on esimerkiksi nestekaasuterminaali, jota hyödynnetään vain 30 prosenttisesti eri syistä johtuen. Ja sitä voitaisiin hyödyntää paljon tehokkaammin. Sen sijaan, että nyt puhutaan kuvan tästä aiheesta tänään, niin me tarvitsemme North Stream 2, kun North Stream 1 käytetään vain puolella teholla. Ja me tiedämme, että uusiutuvat energialähteet ja vihreä energia hyödyntää yhä enemmän. Ja tästä syystä kaasun lisäkulutus ei kasva. Haluaisin kiinnittää huomioon myös toiseen näkökohtaan, joka on energiaköyhyys. Monet ihmiset ovat vaikeuksissa, kun maksavat energialaskujaan etenkin talvikuukausina – ja korkeiden kustannusten vuoksi, varsinkin talviaikaan, nämä perheet ovat köyhyysrajan alla. Siitä syystä on erittäin tärkeää ottaa käyttöön lisäturvaverkkoja, joiden avulla voidaan torjua energiaköyhyyttä ja siirtyä kohti kestävää energiaa. Se kiinnittää huomioon myös uusiutuvien alalla olevaan valtavaan potentiaalin Fossiilisten polttoaineiden käyttö voi olla sallittua joskus, jos haluamme suojautua ulkomaisten kaasutoimittajien haittavaikutuksilta. Meidän täytyy puhua energiatehokkuudesta ja kaikkea tätä täytyy arvioida, jotta voidaan varmistautua energiakustannusten vähentämisestä. Entisenä kaupunginjohtajana haluaisin todeta, että on mahdollista vähentää lämmityskustannuksia. Meillä se onnistui, onnistuimme puolittamaan ne ja meidän täytyy käyttää rakennarahastoja tähän tarkoitukseen. Täytyy tarjota kaikki sellaiset olosuhteet, joiden avulla voidaan saada hyödynnettyä Horisontti 2020 ohjelmaa ja saada luotua synergiaa rahoitusvälineiden välille. Nyt meidän täytyy uudistaa yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä. Sehän on miltei olematonta tällä hetkellä. Ja meidän täytyy parantaa liikenneinfrastruktuuria tässä suhteessa. Vihreiden esittelijän nimissä haluaisin kiittää teitä ja toivottavasti pääsemme kompromisseihin ja haluan vielä kerran kiittää teitä tehdystä työstä. Ää, kiitoksia. En näe edustaja Damatoa. Ehkä hän puhuu tästä myöhemmin. Sitten komissio saa puheenvuoron pääosasto energiasta. Rova Edustaja Herra Molder, ähm. se puheenjohtaja, arvoisat parlamentin jäsenet. Kiitän kutsusta tulla tähän tärkeään keskusteluun energiavarmuudesta ja energiaunioniinhan liittyy myös se, kuinka ratkaisevan tärkeä energiatehokkuus ja uusiutuvan energian rooli on. Uusiutuvat energianlähteet kattavat myös luonnonkaasun, biokaasun, jota voidaan, jolla voidaan syöttää kaasu verkosta. No sitä nyt ei tavallaan tänään puhuta, mutta tämä liittyy kyllä myös uusiutuvan energian agendaan ja myönnämme, että energiatehokkuus on yksi tärkeimmistä toiminta suunnista energiavarmuudessa, jota tullaan käsittelemään vielä tänä vuonna lainsäädäntöehdotusten muodossa niin e- uusiutuvaa energiaa kuin energiavarmuutta. Kaasulla tulee olemaan tärkeä merkitys missä tahansa skenaariossa, jota tullaan kehittämään kaudella 2000 jota on kehitetty kaudella 2013-2015, on erittäin tärkeää, että puhtain, tu, tuetaan puhtainta fossiista polttoainetta, kun pyritään vähän hiiliseen talouteen. Nyt kuitenkin olemme tukeutuneet pitkälti siihen, että siis sisäiset energiamarkkinat toimivat, mutta siis sitä pitää vielä kaikkia vahvistaa, mutta sisämarkkinat eivät aina voi joka ikistä ongelmaa ratkaista. Siksi olemmekin sitä mieltä, että tämä asetus on tarpeen. Sitä täytyy vielä vahvistaa kaasukriisin valossa, joka meillä oli 2006, 2009 ja myös 2014. Ja aivan erityisesti pitää saada aikaan alueellista yhteistyötä, koska tähän mennessä lähestymistapa on liikaa keskittynyt kansallisiin ratkaisuihin, joissa ei oteta huomioon riittävässä määrin naapureiden etua, ja se voi jopa vaikuttaa kielteisesti näiden naapurimaiden tilanteeseen monissakin tapauksissa tapauksissa, Siksi on erittäin tärkeää perustaa rajatylittäviä toimenpiteitä, joista on yhdessä sovittu jäsenvaltioiden kesken, eikä vain pidä jättää tätä analyysien varaan, jota yhdessä tehdään. Analyysit tietysti ovat tärkeitä ja ennakkoedellytys kaikille, mutta se ei vielä riitä. Me tarvitsemme konkreettisia toimenpiteitä, joista sovitaan rajat ylittävällä tavalla. Tässä tarvitaan yhteistyöryhmiä, jossa jäsenvaltiot on mukana. Emme voi jättää tätä sattumanvaraisten rakenteiden alhaalta ylöspäin metodin varaan että jäsenvaltiot vain kokoontuisivat sen jälkeen, kun asetukset on sovittu ja tapaavat sitten huomaavat olevansa pitkissä prosesseissa mukana. Tarvitsemme määritelmää lainsäädäntöä neuvostolta ja parlamentilta jo nyt. Ei ole mitään syytä tätä ly- päätöstä lykätä liian pitkälle. Me olemme ehdottaneet kriteerejä alueille. Tässä on erittäin tärkeää se, että nämä maaryhmät ovat aika pieniä ja vakaita ja Pitäisi siis koos, koota vahvuudet, heikkoudet yhteen ja luoda synergiaa jäsenvaltioiden kesken niin, että myös vahvemmat jäsenvaltiot, jotka pääsevät rahoitusmarkkinoille, voivat ratkaista ongelmia niiden maiden kohdalla, joissa vielä ei ole. Sitten tällaiset hätä käytävät on otettu esiin hyödyllisenä täydentävänä tekijänä, mutta se ei voi kuitenkaan korvata, niin kuin jotkut sidosryhmät ovat todenneet. Sitten se, tällä tavalla ei voida korvata alueellisia ryhmiä, vaan vain vahvistaa niitä edelleen lisäämällä mukaan äh, se, mistä kaasua saadaan tarvittaessa. Siis tarvitaan eurooppalaisempaa lähestymistapaa kuin muutoin olisi. Sitten solidaarisuus Toinen, toiseksi tärkein käsite asetuksessa meidän mielestämme. Tämä on tällainen lopullinen vakuutusjärjestelmä tavallaan. Tässä meidän pitää vielä pohtia rahoituksessa hallinnollisia juridisia järjestelyitä. Tulemme järjestämään asiantuntijakokouksen jäsenvaltioiden kanssa ja tärkeiden sidosryhmien kanssa syyskuussa, jotta voidaan käsitellä näitä asioita tarkemmin, mutta meistä joustavuutta tarvitaan. Ei ole mahdollista, että asetuksessa määriteltäisiin etukäteen ihan kaikki, koska tilanteet Euroopassa vaihtelevat suuresti. Sitten kolmas tärkeä elementti ehdotuksessamme on avoimuus sopimuksissa. Tässä tarkoituksena on parantaa tietopohjaa, riskiarviointia jäsenvaltioissa ja Tietenkin komission täytyy tarkistaa nämä arvioinnit, joita jäsenvaltioissa on tehty, ja me olemme tietoisia, olemme nähneetkin aikaisemmin, aikaisemmissa kriiseissä, että jäsenvaltiot, jotka eivät ole tar- olleet tarpeeksi tietoisia mahdollisista rajoituksista sopimuksissa, joita olivat solmen, solmineet toimittajien kanssa ja kaasun ostajien kanssa, no, että kun jopa kaikkein korke- tärkeimmissäkään sopimuksissa ei oltu tietoisia tästä. Tätä, tämä pitää muuttaa, tällainen jossain mukaan automaattisen tiedo- tiedottamista tästä. Ja sitten erittäin tärkeä elementti, miten parannetaan yhteistyötä sopimusosapuolten välillä. Tässä tarvitaan tasapainosta lähestymistapaa ja pitää toimia molempien intressien mukaisesti ja varmistaa vastavuoroisuus. Tässä toimitaan molempien osapuolten intresseissä. Ei tässä ole yksin puolesta avusta kysymys. Sisämarkkinat myös tässä vahvistuvat kun energiayhteys toimii tällä tavalla, koska markkinat ovat likvidimmät ja meillä on silloin paljon vakaampi pohja tehdä yhteistyötä. Sitten suojelut asiakkaat ja olennaiset sosiaaliset palvelut. Tässäkin tarvitsemme lähe, tasapainoisuutta ja tiettyä joustovaraa myös jäsenvaltiolla. Tässä perustana on, että valmius auttaa naapuria. Se ei saa heikentyä sillä, että joku on liian antelias, mutta tiettyä vapautta jäsenvaltiolle kuitenkin tarvitaan. Tämän takia olemme yrittäneet valita tässä tällaisen kultaisen keskitien tavallaan. Ja vielä lopuksi infrastruktuuri. Sen kohdalla meidän pitää tukeutua mahdollisimman paljon sen varaan, mitä jo on, eikä rakentaa liikaa, mutta paremmin yhdistää jo olemassa olevaa rakennetta ja erityisesti parantaa käänteisiä kaasuvirtoja. Analyysit osoittavat, että itse asiassa laajempi horisontti tai käyttö olisi perusteltua, että olisi tällainen käänteinen virta, koska nyt vain kaksi jäsenvaltiota, jotka ovat naapureita, otetaan huomioon pelkästään. Kiitän kovasti, että meidät kutsuttiin paikalle ja odotamme innolla jo jatkotyötä teidän kanssanne. Kiitoksia. Kiitoksia. Kilka. E, Kiitoksia. Muutama sana yhteenvedoksi. Haluaisin kiittää teitä kovasti kaikista kommenteista ja huomioista, kuten myöskin ehdotuksista. Olen varma siitä, että nämä ehdotukset vahvistavat ehdotustani. Ja olen ilahtunut siitä, että tässä huoneessa ollaan yhtä mieltä siitä, että tarvitaan lisätoimenpiteitä, joiden avulla parannetaan ja varmistetaan parempi toimitusvarmuus yhtenäismarkkinoilla. Minusta meillä on kolme asiaa, joita tulisi hyödyntää tässä mielessä. Ensinnäkin yhteiset toimitusryhmät, toiseksi solidaarisuus ja kolmanneksi solidaarisuus yksittäisten jäsenvaltioiden välissä ja sitten vielä sopimusten avoimuus. Haluaisin näitä kolmea kohtaa käyttää lausuntoni pohjana ja mielelläni otan vastaan myös sitten tarkistuksia, joita haluatte esitellä näiden aiheiden puitteissa, joita nyt on käsitelty. Ne ovat ehdottomasti sen mukaisia kuin mistä kerroin aiemmin. Eli nämä kolme pääkohtaa, jotka haluaisin sisällyttää lausuntoni. Kiitän kovasti vielä kerran ja haluan ilmaista, että olen vakuuttunut siitä, että se lausunto, jonka luonnostelemme yhdessä, on lausunto, joka tarjoaa aluekehitysvaliokunnalle tärkeän panoksen, kun pyritään luomaan säännöksiä, jotka ehdottomasti tarjoavat meille paremman kasvutoimitusvarmuuden koko EU. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitoksia. Nyt sitten jatketaan seuraavaan kohtaan esityslistalla. Kyseessä on tutkimus politiikka yksikkö Bn alustus yleisen edun mukaisista palveluista rahoituskaudella 2014-2020. Me pyysimme tätä tutkimusta, jotta voimme arvioida, miten Euroopan eri rahastot vaikuttavat yleishyödyllisiin palveluihin tällä ohjelmakaudella. Tutkimus on nyt valmisteltu ja se on valmis ja tulokset esitellään tänään. Erik Glörsen esittää ne. Hän on konsultti ja sitten on vuorossa kysymysten ja kommenttien aika. Herra Kuljosen, teillä on puhe, puheenvuoro. Kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisat parlamentin jäsenet, kiitoksia tästä tilaisuudesta esitellä tutkimuksemme yleishyödyllisistä palveluista rahoituskaudella 2014, kaudella 1420. Kun on, kun on tehty työtä tässä kohesiopolitiikan yhteydessä tämä on sekä haasteellista että paradoksaalista. Tämä on haaste kahdesta syystä. Ensinnäkin erittäin suuri osa kohesiopolitiikasta liittyy suoraan tai epäsuoraan yleispalvelujen tarjontaan. Toiseksi SGI-terminä, sitä harvoin käytetään kohesiopolitiikan yhteydessä. Se kuuluu kilpailupolitiikkaan pikemminkin ja sit, siinä pyritään saamaan tasapaino aikaan kun puolustetaan yleistä etua ja pyritään säilyttämään vapaata häiritsemättä kilpailuissa markkinoilla. Tähän tämä paradoksi liittyykin. Yleispalvelut ovat äärimmäisen tärkeitä taloudellisesti, sosiaalisesti ja kohesion kannalta alueilla. Niillä on, näin voidaan edistää älykästä osallistavaa kasvua ja kohesiopolitiikka voi huomattavasti vaikuttaa, miten näitä palveluita toteutetaan Euroopassa, mutta niihin juurikaan ei viitata. Tämän takia, mitä nämä yleishyödylliset palvelut ovat tässä esityksessä, niin keskitymme yl- yleis- taloudellisesti e, yleishyödyllisiin palveluihin, taloudellista toimintaa, tämä tapahtuu jonkinlaisessa markkinakontekstissa ja tuloksia saadaan yleisen edun mukaisesti, eikä sitä syntyisi ilman julkista tukea ja osallistumista. Voimme paina merkitä tämän hiukan tautologista. Palveluissa valtuusta on politiikkoja, sääntelyä, koska tarvitaan tällaista sääntelyä ja yleisiä ohjelmia. Interventio tässä on hiukan tautologista käsitteenä. Sitten julkinen etu, se ei ole yksinkertainen eikä staattinen käsite. Yleisö vaihtelee paikasta toiseen, sosiaalisryhmästä toiseen. On erilaisia tarpeita eri väestöryhmillä, jotka pitää sitten tyydyttää. Tämä muuttuu myös ajan mukana, niin kuin näkyy keskustelussa internetistä, internetistä tai matkapuhelimista. Pitäisikö nämäkin nähdä yleishyödyllisinä palveluina? Sitten markkinakonteksti, jossa taloudellista toimintaa harjoitetaan ja näitä palveluita luodaan, erityisesti miten tämä vaikuttaa globalisoitumiseen ja eurooppalaisen integraatioon ja sääntelyyn. Tämän takia yleispalvelut ovat erittäin dynaaminen ala, jossa tarvitaan jatkuvasti poliittista tarkistamista ja uudistamista. Tässä lyhyessä esityksessäni keskitymme ensin palveluiden tarjoamiseen käytännössä Euroopassa ja sitten tarkistamme tämänhetkisen eri rahastojen vaikutusta ja sitten vielä esitämme suosituksia. Ensinnä Kaiken kaikkiaan, mitä nämä palvelut Euroopassa ovat? Pitkä, tämä on suuri osa Euroopan taloutta. Koko Euroopassa 25 prosenttia lisäarvosta syntyy näin. 30 prosenttia työllisyydestä liittyy tähän, 22 prosenttia kaikista investoinneista. Ensin pitää painaa merkille, että tämä vaihtelee kuitenkin maasta toiseen. Mitä tulee lisäarvoon, yli, a, alle 20 prosenttia Romaniassa, mutta yli 30 prosenttia Belgiassa, Tanskassa, Ruotsissa, Portugalissa, Ranskassa, joten diversiteetti on tässä vielä suuri merkitys. Sitten työllisyyt, alle 19 prosenttia Romaniassa, yli 30 prosenttia Ruotsissa ja Belgiassa työllistyvät näin. Mitä tulee investointeihin, 11 prosenttia Portugalissa ja yhdistetyn kuningaskunnassa 56 prosenttiin Liettuassa, joten erot ovat valtaisiakin, valtavia. Panemme myös merkille 2006-2010 kaudelta sen, että suhteellinen merkitys yleishyödyllisissä palveluissa taloudessa on lisääntynyt, joten ne vakauttavat tilannetta talouskriisien yhteydessä. Tämä pitää ottaa huomioon. Joten karkeasti voimme arvioida, että tämä politiikka kattaa neljäsosan Euroopan taloudesta ja siksi on ehkä vaikea käsittää tätä EU-tasolla. Ei ole, ei ole mikään pikkuasia, että näin isolle osuudelle pyritään laatimaan politiikkoja. Samanaikaisesti voidaan väittää, että yleispalvelut ovat ovat juuri sitä aluetta, jolla Euroopan suojelupolitiikka määritellään. EU-lainsäädäntö ei käsittele verotuksessa kysymyksiä, ei palkkakysymyksiä, se ei käsittele järjestäytymislakko-oikeuksia tai työsaartoa. Kuitenkin EU ryhtyy toimiin auttaakseen alueellisia, paikallisia, kansallisviranomaisia täyttämään julkisen palvelun tarjoamisvelvoitteensa. Tämä on siis tärkeä osa EU-politiikkaa ja liittyy siihen, mitä sosiaalinen markkinatalous on ja mitä se merkitsee. Tässä prosessissa jotkut ovat nähneet tiettyä epätasapainoa. Toisaalta tiedämme, että prosessit, joilla etsitään eurooppalaisia ratkaisuja, ne ovat monimutkaisia, pitkäaikaisia, raskaita, vaikeita, täytä, vaikeita täytäntöönpanna. Samanaikaisesti oikeudelliset päätökset, joilla puolustetaan yksilön oikeuksia perussopimuksissa, esteitä kaupalla ja liikkuvilla vastaan, niihin ryhdytään nopeasti, joten epätasapaino tässä on siinä, miten politiikka etenee ja miten oikeudellinen kehys ja sääntökehys esittyy. Nämä palvelut ovat niin monimuotoisia, että on varsin vaikea esittää mitään yleisiä periaatteita, miten asia pitäisi käsitellä, mutta on kuitenkin kaksi päätapaa käsitellä yleishyödyllisiä palveluita. Ensinnäkin säännellä markkinoita alusta lähtien. Meidän siis täytyy panna tietyt puitteet markkinoilta, näitä palveluita voidaan tarjota. Toinen lähestymistapa on tarkastella vapaiden markkinoiden toimintoja ja huomioida kielteisiä vaikutuksia, joita saattaisi syntyä toiminnalle. Ja tämä on tämä yleisin lähestymistapa tällä hetkellä EU:ssa. Ehkä poikkeuksena se, kun ajatellaan suuria investointeja liikenteeseen tai energiaa sektorille. Sitten tämänhetkisiä keskeisiä kysymyksiä yleisöisten palvelujen tarjoamisessa. Ensinnäkin pyritään parantamaan ulkoistamiskäytäntöjä. Julkisen sektorin ulkoistaminen on yhä yleisempää. Meidän täytyy panna merkille, että EU-sääntely rajoittaa tällaista kuitenkin johtuen tämänhetkistä juridista puitteista turvallinen vaihtoehto mille tahansa viranomaiselle on pyrkiä ulkoistamaan palveluja eurooppalaisen tarjouskilpailun muodossa, ettei kukaan syytä sitten valtion tuista. Me voimme myös nähdä, että ulkoistaminen on varsin haastavaa viranomaisille, erityisesti alue- ja paikallistasolle, ja puitteet, joissa voidaan toimia mahdollisimman hyvin, niitä tarvitaan aina. Tässä yhteydessä palvelun laatu on tärkeää ottaa huomioon. Laatutekijöitä on, kuten reiluus, saatavuus, kohtuuhintaisuus. Näitä yksityiset tarjot eivät välttämättä ole huomioon, mutta ne ovat kuitenkin tärkeitä yleisen edun kannalta. Sitten toinen keskeinen kysymys, miten rakennetaan yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuuksia, jotta täytetään kaikki odotukset koskien julkista etua ja julkisia hyödykkeitä. Meillä on tästä asiantuntemuskeskus, joka, jolla on tärkeä merkitys, mutta kun otetaan nämä kumppanit mukaan, eri rahastoissa on ollut aina haastavaa johtuen sääntelystä. Kolmanneksi pitäisi käyttää hyväkseen sosiaalista yrittäjyyttä ja hyödyntää sitä. Tämä on myös suuri osa, kasvava osa yleispalveluita erityisesti sen jälkeen, kun kriisi alkoi ja monissa maissa sosiaalinen yrittäjyys on tullut yhä tärkeämmäksi ja meidän pitää pystyä tarjoamaan vakavan sääntelypuitteet tukemaan tällaista toimintaa, jotta sitä voidaan edelleen kehittää. Neljäntenä haaste monille alueen paikallisviranomaisille on demografinen keskittyminen ja toisaalta väestön kutistuminen, koska näin tapahtuu eri nopeuksilla – eri kehityksen tasolla kokemuksen vaihtoon, miten käsitellään, kun väestö pakenee tai miten pystytään sopeutumaan kasvavaan väestön määrään tai toisinpäin. Tällä on kaikilla suuri merkitys. Tässä tähän liittyy suuria mahdollisuuksia, jos vaihdettaisiin kokemuksia paremmin näissä kysymyksissä. Sitten vielä yksi tärkeä kysymys lopuksi, rajat ylittävä yleishyödyllisten palvelujen integraatio paljon edistystä voitaisiin vielä tässä asiassa saada aikaan. Ja tämä on tietenkin keskeinen kysymys ajatellen EUta. E ja näin voitaisiin voittaa myös kulttuurisia, kielellisiä sääntelyesteitä, joita jäsenvaltioiden kesken on. Jos nyt tarkastelemme sitten tämänhetkistä eri rahastojen panosta yleishyödyllisten palvelujen tarjoamiseen niin voidaan panna merkille, että eri rahastot ennen kaikkea tukevat investointeja eikä niinkään itse palvelujen tarjoamista mutta siis investointeja niihin. Ja voimme panna myös merkille, että keskittämis, mm, keskittäminen voi vähentää sitä, miten näitä asioita käsitellään. Ehkä ei tarkastella tarpeeksi taustoja ja miten tässä voitaisiin sanoa, että miten koulutus voi olla se tekijä, joka auttaa työmarkkinoita toimimaan tasapainoisemmin rakenteellinen panos, joka yleisöllisellä palvelulla on eri sektoreihin, voi olla vaikea sovittaa yhteen näihin temaattisiin tavoitteisiin eri ohjelmissa. Paljon myös merkille, että ei ole mitään erityisiä säädöksiä hankkeja, jotka, jotka liittyvät yleishyödyllisiin palveluihin rakennerahastoissa. Kun ajatellaan tätä erityispiirrettä, miten nämä toiminnat toteutuvat, miten niitä täytäntöön pannaan, niin niistä ei puhuta eri rahastoasetuksessa. Panemme myös merkillä, että tärkeä rooli on ylikansallisella Euroopan alueellisen yhteistyön ohjelmilla, kun siirretään hyviä käytäntöjä innovatiivisesta palveluntarjoamista muualle, niin tällä on ollut tärkeä rooli. Tämä on lisännyt tietoisuutta hyvistä käytännöistä, joita Euroopasta löytyy. Kun tarkastellaan parhaimpia käytäntöjä, joita EUsta löytyy, jotkut tahot ovat pystyneet luomaan. Esimerkiksi Pohjois-Ruotsissa on tällainen ylikansallinen koulutuskeskus, miten voidaan uudelleen saada ihmiset mukaan työmarkkinoille, ja se on toiminut. Mutta aina voi... Siis Saarlandissa, Ranskan ja Saksan välillä on myös tällaista yhteistyötä vesihuollon kohdalla. Tällaista harjoitettu jo vuosikymmeniä, siksi voimmekin nähdä, minkälainen haaste on siinä, että päästään tämän tyyppisiin tuloksiin alueellisen Euroopan alueyhteistyön kautta. Tarvitaan vuosikymmenten vuoropuhelua yhteistyötä, jotta päästään tällaiseen kunnolliseen rajat ylittävään yleis hyödyllisen palvelun tarjoamiseen. Tämä tulee esiin, kun käsitellään näitä olemassa olevia käytäntöjä, jotka toimivat. Nyt haluaisin kuvata hiukan sitä, miten yleishyödyll... miten eri rahastot vaikuttavat tässä kysymyksessä. Tässä puhutaan asetuksesta, tema- tematiikasta, kumppanuussopimuksesta, toimenpideohjelmasta ja sitten mm, logiikasta taustalla. Ensinnäkin tällainen sosiaalipoliittinen asuntopolitiikka Maltalla. Tästä on tehty hanke ja kumppanuussopimukset. Niissä on säädetty, että ohjelma Maltalla tukeutuu, käyttää hyväkseen kunnianhimoista sosiaalista asuntopolitiikkaa. Tässä halutaan parantaa sosiaalisia ympäristöjä, erityisesti Valetan satama-alueella. Ja tässä perusteena oli, rationaalina oli, että pyrittiin vaikuttamaan myönteisesti sosiaalisen integraation ja väestön terveyteen parantamalla asuntopolitiikkaa. Jos ajatellaan hiukan ajattelua perusteena taustalla jälleen kerran, tähän liittyy tällainen tautologinen ajattelumalli, jonka mainitsin heti alkuun. Eri rahastojen toiminta on tärkeää silloin, kun se osallistuu asuntosektorille, joka taas, kun se vaikuttaa kielteisesti kansanterveyteen tai väestön integraatioon, jos Tämä on tavoitteena, jos tavoitteena on parantaa ihmisten terveyttä, sosiaalista, terveyttä, sosiaalista osallistumista, niin silloin voidaan esittää kysymys siitä, voisiko joku muun tyyppinen toiminta olla tehokkaampaa kuin keskittyä vain tiettyyn ympäristöön keskisessä vallettassa. Ehkä sosiaalinen väestöryhmien sekoittaminen olisi ollut parempaa, että saataisiin enemmän vaihtelua väestön osuuteen kyseisellä alueella. Tulee sellainen vaikutelma, että kun ajatellaan kilpailupolitiikkaa, se on vallalla myös kohesiopolitiikassa poliittinen logiikka, miten lähestytään yleishyödyllisiä palveluita. Tätä ei ole oikein vielä kehitetty, kun vieläkin pidetään kiinni siitä ajattelusta, että puututaan tämän tyyppi tässä esimerkiksi asuntopolitiikkaan, koska ei näitä kielteisiä vaikutuksia, koska vapaamarkkinatoiminta on synnyttänyt tällaisen rappeutuneen asuinalueen ja tämä on haitallista väestölle ja se heitä terveydelleen. Eikä lähetäkään, lähetäkään niinkään kohesiopolitiikan logiikasta, jonka mukaan sanotaan, että meillä on alueellista sosiaalista kohesioita ja siihen liittyviä tavoitteita ja tämän pitäisi sitten määritellä, minkälaisia interventioita ohjelmassa toteutetaan. Koska näin ei ole tehty, niin päädytään sitten tämän tyyppisen intervention investoidaan asuntoalueeseen, joka varmasti voi olla varsin legitiimiä. Se voi parantaa tämän Valletan kaupungin osan laatua, mutta onko tämä sitten johdonmukaista ajatellen kohesiopolitiikkaan? Sitten e, e, vielä toinen esimerkki, laajakanta, laajakaista hanke Eestissä. Halutaan tarjota laajakaista verkostoja. Tästä tehtiin sopimus, sitouduttiin rakentamaan nopeita laajakaista yhteyksiä koko Viro, Viroon tämän hankkeen pitäisi parantaa kattavuutta ja parantaa e palvelujen saantia. Tämä sitten johtaisi siihen, että edistetään digitaalista taloutta ja tietoon perustuvaa kasvua. Tässäkin voi olla aivan legitiimiä todeta, että parempi laikaista yhteys laajemmalla alueella tekee helpommaksi yrityksen siirtyä digitaaliseen talouteen. Ne voivat kehittää tieto intensiivistä toimintaa. Kysymys silti kuuluu, koska on meillä on muitakin esimerkkejä kohesirahaston ulkopuolella, rakennerahastojen ulkopuolella. Tämä oli optimaali tapa toimia julkisesti ajatellen, että edistetään vain digitaalista talouden toimintaa tai tietoon perustava toiminta. Tämä johtaa lisääntyvään kysyntään ja laajakanta voidaan sitten rakentaa ihan spontaanisti jälkikäteen yksityisten tahojen puolesta. On siis eri tapoja päätyä tähän lopputulokseen, eikä vain keskittyä infrastruktuuriin. Ja tämä infrastruktuurin logiikka jälleen kerran on juontaa tästä kilpailupolitiikka lähestymistavasta yleisten palvelujen kohdalla, jonka on sallittu vallata myös tätä kohesiopoliittista ajattelua. Tässä kovasti keskitytään aina infrastruktuuriin, pidetään että sitä syynä markkinaa epäonnistumiseen, siksi siihen pitäisi aina keskittyä. Joten jos voimme käydä läpi joitakin puutteita, miten eri rahastot ovat vaikuttaneet yleishyödyllisiin palveluihin, voidaan todeta, että kriittistä on, miten eri rahastot vaikuttavat alueelliseen kehitykseen. Tätä kaikkea pitää vielä kehittää enemmän. On liian yksipuolista logiikkaa. Korostetaan siis infrastruktuurin roolia, tätä kautta palvelut automaattisesti parantuvat, kun voisi käsitellä hintaa, laatua, saatavuutta, voidaan pohtia erilaisia toimenpiteitä, joilla on merkitystä, joiden kautta voitaisiin päättyä suurempaan koheesion alueeseen kehitykseen ja vaurauteen. Tässä keskitytään invest- infrastruktuuriinvestointeihin ja tähän voidaan tietysti suhtautua myös kriittisesti, mitä tulee yleisöllisiin palveluihin. Olemme myös panneet merkille, että monet yleisölliset palvelut huolimatta ponnistelusta tällä ohjelmakaudella saada aikaan integroitua lähestymistapaa alueellisesti, niin monet näistä seuraavat alue- sektorikohtaista logiikkaa. Liikennesektori nähdään erikseen, eikä oteta huomioon, miten se vaikuttaa sosiaaliseen kohesioon, työmarkkinoihin, liikkuvuuteen. Jos nämä linkit eivät vielä tarpeeksi näy eri alojen välillä. Ja voimme myös nähdä, että perus eri rahasto-ohjelmat voisivat tukea paljon innovatiivisempaa yleisöllisten palvelujen tarjoamista. Tarvittaisiin innovatiivista ajattelua siis puuttuu, tietysti joitakin poikkeuksiakin on. Rahoituksesta ajatellen tämä on pieni osa vielä eri rahastojen investointeja. Mitä sitten ehdottaisimme, suosittelisimme seuraavalle ohjelmakaudelle? Ensinnäkin pitäisi lisätä tietoisuutta, tietoisuustoimenpiteitä, keskittää tämä oikealle kohderyhmille käyttää palveluita aktiivisemmin, integroida paremmin erityyppistä ajattelua, miten yleisölliset palvelut voivat auttaa viranomaisia saavuttamaan tavoitteensa alueellisen kehityksen kohdalla. voimme ainakin rohkaista, että jaetaan hyviä käytäntöjä Euroopan alueellisen yhteistyöohjelmien parissa, lisätä kustannustehokkuutta, ottaa huomioon Euroopan monimuotoinen ympäristö, syrjäiset alueet, nopeasti väkeä lisää saavat alueet ja niin edelleen. Meidän pitäisi rohkaista myös olemassa olevia rakenteita ja käyttää investointeja hyväksi, joita jo on kehi, myös tällaista mm, alueellista, alitus, alueellista kehitystä voidaan käyttää hyväksi ja mobilisoida siihen, että tuotetaan tehokkaammin yleishyödyllisiä palveluita. Mitä tapahtui sitten tämän ohjelmakohdon jälkeen, vuoden 20 jälkeen? Eri vaihtoehtoja voidaan kehitellä. Ensinnäkin pitäisi voittaa tällainen kil, päästä eroon kilpailupoliittisesta ajattelusta eri rahastojen yhteydessä. Voitaisiin määritellä yleisölliset palvelut kol, yhteistyökykyisen, mitä saavutetaan näiden palveluiden kautta. Toimet voitaisiin koota eri sektoreilta, erityisesti infrastruktuurihankkeessa liikenteessä tai ottaa huomioon alu, alueelliset eri alueet, maantieteelliset alueet, ja koetaan sitten määritellä julkinen etu ja miten palvella sitä yleisöllisten palvelujen kautta. approach is... Meidän pitää lähestyä eri rahastoja paljon selkeämmin niin, että se täydentää kilpailupolitiikkaa. Antaa sille ihan oma logiikkansa ja näyttää, että nämä ovat kaksi elementtiä Euroopan sosiaalisessa markkinataloudessa. Näillä kahdella jalalla se homma etenee ja molemmilla on oma logiikkansa. Erin osa, eri rahastojen osallistuminen olisi vähän vähemmän sektorikohtainen ja se voisi olla integroituneempaa alueellisesti ajatellen. Meidän pitäisi myös valvoa palveluiden tarjontaa alueita pienemmällä tasolla ja ottaa selville, minkälaisia puutteita on saannissa kuntatasolla ja niin edelleen. Tämä on varsin paikallinen ilmiö, jos ongelmia on, ja pyritään parantamaan valvontaa tätä kautta. Saatavuus tulisi näkyvin ja ehkä tulisi selvemmäksi, miksi jotkut alueet kamppailevat kehittyäkseen tietylle tasolle. On paljon mahdollisuuksia esittää enemmän tällaisia Euroopan alueellisia yhteistyöyhtiöitä, jotka liittyvät yleishyödyllisiin palveluihin. Ja tätä välinettä voitaisiin käyttää tässäkin asiassa enemmän hyväksi. Sitten jatkossakin pitäisi siirtää hyviä käytäntöjä kyseisten palveluiden tarjoamisessa valtavirtaistamisen yhteydessä. Pitäisi rohkaista vuoropuheluun valtavirtaisten eri rahastohankkeiden välillä. Tämä on yksi mahdollisuus jo nyt. Näemme tällaista suuntausta makroalueellisissa strategioissa. Tämä on varsin lupaava. Siellä jo, tällainen toimi jossakin määrin. On tietyn tyyppistä vuoropuhelua tietyistä yleisöistä palveluista. Esimerkiksi jätekäsittelyä on Jooniameren alueella käsitelty. Se on varsin hyvin kehittynyt makroalueellisen hankkeen kanssa rinnakkain. Sitten miten voidaan paremmin arvioida palvelujen tarjoamisesta syrjäisellä alueella, mitä lisäarvoa on syntynyt. Siellähän tietysti palvelun tarjoaminen on kalliimpaa, jos ollaan kaukaisilla hankalilla alueilla, ja tämä on myös vaikeampaa, varsinkin kun säästöpolitiikka yllä, jotta nämä kustannukset olisivat täysin legitiimejä, meidän pitää verrata silloin sitä arvoa, jota niillä syntyy vertaa tilannetta, jos palveluita ei olisi. Pitäisi tehdä mahdolliseksi arvioida lisäkustannuksia, joita palvelusta syntyy, ja mitä taloudellista lisäarvoa saadaan, kun palvelut ovatkin mahdollisia myös syrjäisellä alueella. Tällaista vertailua tarvitaan. Ja vielä lopuksi on välttämätöntä tarkastella, miten eri rahastojen tuki voi edistää sosiaalista yrittäjyyttä, eri rahastojen toiminnassa. Sille pitäisi antaa ihan oma roolinsa, se pitäisi ottaa huomioon niin, että eri rahastotukea voitaisiin antaa tällaisille investoinneille, joita tarvitaan, jotta tällainen toiminta tapahtuu. Usein siis se perustuu vapaaehtoiseen toimintaan ja toimintaan, joka ei pyri voittoon. Kiitos. You're very nice. Kiitoksia teidän esityksestänne. Se oli hyvin kattava, paljon tietoa. Hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat, nyt te voitte alkaa keskustelun tästä. Haluaako joku puheenvuoron? Edustaja Nilsson. Kiitoksia. Puhun ruotsia, jotta tiedän, että esittelijäkin ymmärtää. En itse ollut valiokunnassa silloin, kun tätä tutkimusta tehtiin. Olen katsonut tätä asiaa ja vahvistan omista kokemuksistani lähtien kaupunginjohtajana nämä väitteet. Ja tämä on ehdottomasti tie, jota meidän täytyy edetä. Tässä raportissa on otettu esille tosiasioita, ongelmia ja suosituksia. Kun kysymys on näistä ehkä kaikkein tärkeimmistä päätelmistä, niin haluaisin ottaa esille muutaman asian, joista ensimmäinen on se, että nähdään, että yhä enemmän viranomaiset, kunnat ja muut ottavat mukaan yksityisen ja sosiaalisen toimialan tähän työhön. Näin saadaan myös parempi hyväksyntä tuloksille ja parempi koordinaatio. Minusta tätä tulee ehdottomasti viedä eteenpäin. Ja se kumppanuusperiaate, johon me olemme sitouttaneet rakennerahastot, se on vienyt tätä kehitystä eteenpäin. Se on äärimmäisen tärkeää. Sanon tämän myös sosiaalisen talouden inter- interryhmän puheenjohtajana. Sillä tällä alalla pitäisi olla huomattavasti vahvempi rooli kuin mitä sillä useissa jäsenvaltioissa on. Toinen tärkeä asia mielestäni koskee sitä, että täytyy todeta, että tarvitsemme huomattavasti pienempää toimialaa suuntautuneista ja kohesiorientoitunutta politiikkaa. Jos me siinä onnistumme, niin silloin kykenemme rakentamaan tehokkaampia järjestelmiä. Meillä on tehokkaampia hankkeita, ja onnistumme paljon paremmin, saamme paljon parempia tuloksia niillä panostuksilla, joita teemme. Minusta meidän regivaliokuntana täytyy ehdottomasti ottaa kaikki tämä huomioon ja vetoan sihteeristöön siinä, että se lukee tämän huolella. Meidän täytyy, me nimittäin viittaamme tähän samalla, kun otamme myös esimerkiksi ö, yhteyttä muihin valiokuntiin esitämme lausuntoja vaikka EKO, niin otetaan kantaa tulevaan talouspolitiikkaan tai talouspoliittisiin ohjausjaksoihin. Silloin viittaamme tähän ja minä uskon, että meillä on varmasti ehdottomasti hyötyä tästä kertomuksesta. Kiitos. Thank you very much. The... Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Vokovic. <clears throat> Hvala lepa za eh, to študijo, ki mislim, da je zelo kvalitetno pripravljena in tudi Eh, zelo pomembna za. Kiitoksia tästä tutkimuksesta. Tämä on varmasti tärkeä meidän tulevalle työllemme ja sille, miten työmme valiokunnassa muotoutuvat, kun joudumme pohtimaan kohesiopolitiikan tulevaisuutta. Tuen niitä, jotka ovat vakuuttuneita siitä, että sosiaalinen kohesio alueilla. Ja Euroopassa on yksi tulevaisuutemme kannalta tärkeimpiä asioita. Ja siksi on tärkeää, että Eurooppa on kilpailukykyinen ja tässä yhteydessä pitää huolehtia siitä, että todella syntyy sosiaalista yhteenkuuluvaisuutta jäsenvaltioiden välillä, ja jäsenvaltioiden sisällä on suuria eroja. Itsekin olen ollut vuosikausia kaupunginjohtajana ja julkisen sektorin väliset erot ovat valtavia. Ja olen usein korostanut sitä, että julkisen sektorin laatua pitää parantaa ja tätä kautta voisimme myös vähentää köyhyyttä. Ja tämän, tämä tutkimuskin toi oikein hienosti esille. Korostaisin seuraavaa asiaa. väestörakenne, väestörakenteen muuttuminen. Tiedämme, mitkä ennusteet ovat, ja Euroopan väestön ikääntyminen on aivan avainkysymys. Meillä on lukuisia uusia välineitä, joita Euroopan on löydettävä pystyäkseen vastaamaan väestörakenteen muutokseen. Minulla on kokemuksen Sloveniasta. Siellä on vanha koteja, joissa asuu sellaisia ihmisiä, jotka eivät pysty enää huolehtimaan itsestään, mutta tämän rinnalla on myös kotipalvelu, palvelua, joka tarjoaa koti, kotiapua tai apua kotona. Ja tätä kautta kustannuksia voitaisiin vähentää jopa 80 prosentilla, jos ihmiset pystyisivät elämään pidempään kotonaan. On myös päiväkeskuksia, joita on otettu käyttöön. Ja tätä kauttakin on pystytty alentamaan kustannuksia varsin tehokkaasti. Näin ihmiset voivat viettää ja elää arvokasta elämää. Ja sosiaaliset, sosiaalituet, ja sosiaaliturvan maksut on merkittävä kysymys esimerkiksi Brexit-äänestyksessä, työttömyyskorvaukset ja muut. Ja ihmiset miettivät jopa liian usein, kannattaako ylipäätään mennä töihin. Ja liian monet päättävätkin olla menemättä töihin lainkaan. He saavat lapsilisiä ja tällaiset sosiaalituet ovat sitten kaiken kaikkiaan korkeampia kuin palkka, jota he saisivat tehdystä työstä. Uskonkin, että julkinen sektori olisi luotava sellaiseksi, että sen kustannukset laskisivat. Ja tuen tällaisia tutkimuksia. Uskon, että meidän täytyy vaihtaa parhaita käytänteitä. Tässä mainitaan esimerkiksi makroalueet. Ja meidän täytyy ymmärtää se, että Euroopan unionissa ei ole mitään yhden koon ratkaisua koko EUlle. Tietyt alueet pitää ottaa eri tavalla huomioon. Pidän tätä tutkimusta siis hyvänä ja uskon, että se luo hyvän pohjan meidän vast- mm, tulevalle työllemme. Kiitos. Kiitoksia edustaja Tomasic. Kiitoksia. Tämä on erittäin kattava tutkimus, mutta teen yhteenvedon lyhyesti. Säännöt, joita meillä on, ovat erittäin monimutkaisia. Meillä on myös sellaisia aikarajoja, joita kukaan ei noudata. Ja haluamme muuttaa tätä ja olemme tekemässä uusia sääntöjä meidän tulisi siis tehdä uusia sääntöjä, mutta ei kuitenkaan luo pollaadusta. Meidän tulisi siis näin pysyä aikataulusta. Puheenjohtaja, kiitoksia. Edustaja von Nistelrooy. Dank u wel. Ik moet u zeggen dat eh, als ik bladzijde 118 en 119 even voor me neem, dan zie ik daar eh, inderdaad... Kiitoksia. Kun katsotaan näitä sivuja 1890, niin tämä suora yhteys siihen, mitä oikeusvaliokunnassa tässä asiasta totesimme, ja sitten osat, jotka koskevat yleishyödyllisiä palveluita. Tämä osio on mielestäni hyvä. 533, siinä sanotaan, että asetukset eivät vielä ole ole vielä liittyneet tähän ö, poliittiseen puoleen ja näin aluevaliokunnan sihteerissä totesinkin, että milloin sitten on sellainen hetki, jolloin tämä asia tulee uudelleen esille. Te sanotte, että tämä on kilpailu, politiikkaan liittyvää ja kuuluu muille valiokunnille, mutta onko sitten olemassa joku tietty ajanjakso, kun tätä tarkastellaan? uusi ajanjakso, niin jota, joka jälleen voitaisiin ottaa laskuihin mukaan. Minulle tämä ongelma ei ole niin selkeä, koska tässä pitää erittäin läheisesti yhdistää nämä eri asetuksemme. Ja huomioon kyllä, että kaikenlaisilla toimialoilla, onpa kysymys innovoinneista tai energiasta, puutumme komission lausuntoihin sen suhteen, miten pitkälti kysymys on valtion tuesta. Juuri tämän tyyppiset menettelyt ovat nimenomaan määriteltyjä ja toiset asiat kilpailupolitiikassa ovat erittäin hyvin työstettyjä. Kysymys on siitä, että pitäisikö meidän tarkastella tätä järjestelmää vai pitäisikö meidän pikemminkin keskittyä parempaan tukemiseen, niin kuin Bogovic totesi kun kysymys on rajoilyttävistä asioista, niin niihin tulisi puuttua enemmän. Onpa kysymys sitten koulutuslaitoksista tai sairaaloista. Se on kyllä tärkeää, mutta meidän tulisi selkeästi kartoittaa nämä ongelmat ja katsoa, millä tavalla niihin tämä raportti nivoutuu. Lähitulevaisuudessa aion vielä lukea tätä huolellisemmin läpi. Jos otetaan sellaiset käsitteet, kuten sosiaalinen eh, toiminta ja katsotaan, että se luonnollisestikin sopii yleisöllisiin palveluihin, mutta meillä on myös sellaisia maita, joissa on osuuskuntia ja aloitteita, jotka kuuluvat yksityiselle puolelle tai ainakin puoliksi. Sitten on taas jäsenvaltioita, joissa ne hoidetaan sataprosenttisesti valtion toimesta. Tietysti voimme keskitysti sanoa, että tätä mieltä olemme, mutta silloin täytyy mennä erittäin syvällisesti jäsenvaltioiden yksittäisen lainsäädäntöön, jotta voitaisiin antaa vastaus näihin kysymyksiin, että ollaanko tässä asetustasolla, ja jos asetustasolla säädetään näin, niin silloin nämä ja nämä kohdat täytyy täyttää. Ymmärrän, että tätä asiaa täytyy huolellisesti tarkastella, ja jos muistetaan vielä Wolkensteinin äh, suuntaviivoja, niin siellä on useita kohtia, joita Euroopan tasolla ei ollut tarkoitus säätää. Meidän täytyy nimenomaan katsoa sitä, että kilpailukykyä tuetaan, mutta samalla ei tehdä niin monimutkaisia, että tässä äh, jälkikäteisehdolla, äh, etukäteisehdollistamisessa dynamiikka poistuu. Ja mikä sitten on seuraava askel? Voin todeta, että meillä on nyt jo aika monimutkainen järjestelmä. Siitä täytyy tehdä kaikin puolin yksinkertaistaminen ja silloin voidaan ryhtyä tästä, liik- mennä tästä liikkeelle. Joo. Good question. Kiitoksia. Hyvä kysymys. Edustaja Rodriguez. Muito obrigada. Uh, queria lhe agradecer a, eh, a apresentação do, do trabalho. Kiitoksia. Haluaisin kiittää tästä esityksestä ja onnittelut myös, koska tässä on aika harvinaista, että puhutaan myös syrjäisistä alueista ja ne usein pääsevät unohtumaan. Nämä alueet mainitaan myös perussopimuksessa 349 artiklassa Minulla on nyt muutama kysymys teille. Tämä artikla liittyy näihin alueisiin ja minulla on pari suoraa kysymystä. Haluaisin enemmän yksityiskohtaista. Tämä on tietysti vaikea kohta ja on vaikea ymmärtää, mitä tässä takana on. Minulle yksi asia ei ole ollut selvä. Miten Tällä tavalla voidaan edistää eri, investoin, eri rahastoinvestointeja. Tässä kohdassa sanotaan, että kustannukset ovat erittäin korkeita näillä alueilla. Miten voidaan voittaa tämä ongelma ja kustannusten suuruus? Haluaisin enemmän tietoja tästä kohtaa. Ja sitten vielä samassa luvussa, jota minun on vaikea ymmärtää, en oikein ymmärrä, mikä ongelma näihin investointeihin tässä liittyy. Um, are you ready? Edustaja Larsen. Anteeksi, oletteko te varmis, valmis vastaamaan näihin kysymyksiin? Thank you for these questions. For the... Kiitoksia näistä kysymyksistä ja lämpimistä sanoista tutkimuksestamme. Otetaanpa esimerkiksi julkinen asuntotuotanto Alankomaissa. Tähän meillä on jo sääntelyä eu tasolla, mutta Alankomaissa oli tietty lainsäädäntö, joka johti siihen, että asuntotuotanto, julkinen asuntotuotanto katti suuren osan kansasta, mutta tätä ei EUn tasolla hyväksytty ja siksi koko järjestelmä on pitänyt sopeuttaa. Tämä oli täysin oikeutettua, mutta kun uusia tilanteita syntyy, mitä se aiheuttaa sitten alueelliselle kohesiolle, sosiaaliselle kohesiolle – Tarvitaanko silloin jonkinlaisia lisätoimenpiteitä, jotta integraatio voi edetä. Ja tässä esimerkiksi alkumaiden tapauksessa voidaan katsoa myös Ruotsia. Kohesio ja kilpailupolitiikka ovat asia, joita pitää todella edistää yhdessä ja koordinoida yhdessä. Euroopan tasolla. Ja kun katsotaan tätä interaktiota, olen täysin yhtä mieltä siitä, että tässä taistellaan nyt aikaa tai kelloa vastaan. Säätelyn purkaminen osittain johtuu juridisista toimista, ja sitten on toisia prosesseja, jotka etenevät varsin nopeasti. Eli pysytäänkö tällaisen kehityksen keokassa? kun katsotaan, miten kohesiopolitiikka toimii. Kyllä tämä aika haasteellista on. Minulla ei ole mitään vastausta tähän, mutta sanoisin, että tässä pitää keskustella. Eli miten pysytään näiden kahden asian perässä. Sitten äärialueet ja yleishyödylliset palvelut näillä syrjäseuduilla. Näille alueille suunnataan jo varsin paljon investointeja, mutta palvelun tuotannon osalta ESIF-rahastot eivät suoraan ehkä tällaista tue, mutta niillä voidaan kuitenkin tukea tällaista tuotantoa. Ja Euroopan äärialueilla eri paikoissa, pohjoisessa, etelässä, saarilla on toimia, joita voidaan toteuttaa niin, että käydään vuoropuhelua esirahastojen, eri rahastojen kanssa. Ja joskus esiin tulee vaarallinen asia, joka on hankala syrjäseuduille. Puhutaan yhtäläisestä palveluiden saamisesta – mutta tämä ei oikeastaan ole kovinkaan järkevä ajatus. Ei millään syrjäisellä saarella voi saada samalla tavoin käyttöön liikenne- tai sairaalapalveluita kuin muualla. Pitää kuitenkin toimia niin, että eläminen edelleen on mahdollista näillä alueilla ja sosiaalinen kohesio jos sanotaan, että nämä alueet eivät toimi yhden koon ratkaisussa, niin tämä voi toimia itseään vastaan. This is not... Kiitoksia. Tämä ei ole tämän keskustelun loppu. Ah, uh, the, the Legs and one body, but uh, more I don't know. Sitä on vain yksi elin, mutta tavallaan kaksi pilaria sen alla. En nyt halua tätä tehdä monimutkaisemmaksi mitenkään. Haluan, että kohesiopolitiikkaa toteutetaan paremmin ja tässä pystyisimme kyllä varmasti parempaakin. Ja komissiohan tässä, niin kuin tiedätte, on ainakin osa tätä rakennelmaa. Se on tämä osa tätä ruumista, siis aivot. And Annetaan komissio tilaisuus tutustua tähän koko tutkimukseen. Haluatteko te kommentoida? I, I think this is a, a very big... Tämä on oikein laaja kysymys ja minusta siihen kannattaa vastata yksityiskohtaisen, varsinkin se mitä Van Nestelrooy toteaa monimutkaisuudesta ja lisäelementeistä, jota täytyy ottaa huomioon. Kaiken tyyppinen yksinkertaistaminen on tärkeää. Haluaisin vastata tiettyyn asiaan. Ja siksi tulin myös tähän keskusteluun. En kyennyt siis kuulemasta alusta lähtien, mutta minusta tässä on yksi tärkeä kohta, joka on se, että meidän ei tulisi ylikuormittaa kohesiopolitiikkaa. Kohesiovastuu tämän sopimuksen puitteista on yhteinen vastuu Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden välillä. Ja varsinkin tämä palveluiden saatavuuskysymys, siinä toissijaisuus tulee esille ja tasapaino sen välillä, mitä Euroopassa tehdään ja mitä jäsenvaltiot itse tekevät. Eli tämä on mielestäni tärkeä osio, joka täytyy ottaa huomioon ja minua yllätti todellakin tämä näkemys asuntotuotannosta. Sehän nimenomaisesti yleensä kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaan. Eli tämä on osa tätä laajempaa pohdintaa, jota meidän täytyy käydä. Thank you. Uh, thank you so much. This is... Kiitoksia. Tämä ei varmaankaan ole viimeinen keskustelu, jossa käytämme hyväksemme tätä tutkimusta. Kiitoksia vielä tästä tutkimuksesta ja sen esittelystä. Sitten seuraavaan kohtaan esityslistalla. Tässä on se oikaisu EU, tässä on kyse korjaus yleisten säädösten asetukseen vuodelta 13 Tässä tämä liittyy taustalle kielellisiä virheitä, teknisiä virheitä. Sihteeristö kierrätti tämän oikaisun 6. kesäkuuta teille tänä vuonna. Asiakirjassa on 13 oikaisua, jotka ovat puhtaasti teknisiä tai kielellisiä luonteeltaan. Tähän yleisasetukseen tehtiin tekstiin Tästä on keskusteltu komission, parlamentin ja neuvoston juridisten yksikköjen kanssa. Neuvoston sihteeristö kertoo meille, että oikaisu on hyväksytty jäsenvaltiotasolla jo. Me suostuimme seuraamaan tätä menettelyä valiokuntakokouksessamme toukokuussa ja nyt on vuorokauden ja Sen aikana voitte tehdä kysymyksiä tai, tai vastalauseita sihteeristölle, aikaraja on kello 12 huomenna perjantaina 17. kesäkuuta. Jos mitään tällaisia pyyntöjä ei tule, oikaisua pidetään hyväksyttynä. Jos taas vastauksia tulee, valiokunta äänestää heinäkuun kokouksessaan. Onko nyt siis tämä asia tullut selväksi? Herra Varkovits, haluatteko lisätä jotakin? Thank you very much. Uh, Kiitos. Haluaisin myös sanoa, että tämä oikaisu on erittäin pitkän prosessin tulos ja komissio todella toivoisi, että tämä hyväksytäisiin nyt nopeasti. Jos tätä ei hyväksytä nyt, silloin edessä on sitten vaikeuksia – muiden mahdollisten lainsäädäntöhankkeiden kanssa, joten todella kannustamme valiokuntaa tarkastelemaan asiaa tarkkaan, mutta myös etenemään vauhdikkaasti. Thank you very much. So, uh, we... Kiitoksia. Nyt meillä on siis vuorokausi aikaa ja tämän jälkeen tiedämme, mikä jäsenten päätös täällä valiokunnassa on. Sitten mennään eteenpäin. Muut asiat. Onko niitä? Ei. Ei muita asioita. Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että seuraava kokous on 13. heinäkuuta kesäkuussa 9.30 yhteen ja edelleen 5, kello 15 puoli seitsemän saakka. Ja sitten jatketaan vielä 14. heinäkuuta kello yhdeksästä puoli yhteen saakka. Nyt suljemme kokouksen ja pyydän Niitä, jotka jäävät koordinaattorien kokoukseen jäämään saliin, me jatkamme koordinaattoreiden kokouksella suljetuin ovin.